Buongiorno a tutti, se prendete posto. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän teitä istumaan paikoilleen. Me voimme aloittaa kokoustyöskentelyn. Aamupäivä on hyvin <clears throat> monipuolinen sisällöltään. Aloitamme Byrin alustuksella. Hän puhuu käytännössäännöistä. säännöistä jotka liittyvät televiestintään, sähköiseen viestintään. Jo jonkun aikaa olemme odottaneet tätä lainsäädäntötekstiä. Syyskuun puolivälissä se tuli komissiolta. Te tiedätte, että uudet käytännössäännöt pitävät sisällään neljä, kokonaisuutta, neljä lainsäädännöllistä kokonaisuutta. Jotkut vanhimmat meistä teistä muistanevat, että kun puhutaan eurooppalaisesta lainsäädännöstä, nämä neljä lainsäädäntöpäätöstä on äh, säädetty, mutta sen jälkeen teknologiahan on kehittynyt huimasti. L'applicazione delle tecnologie. Se liittyy yhteiskunnalliseen kehitykseen. Teknologian käytöllä on ollut myös sosiaalisia heijastumia vaikutuksia. Eli meidän täytyisi nyt todella paneutua tähän lainsäädäntötekstiin ja me olemme onnellisia, että olemme saaneet näin hyvän yhteistyökumppanin parlamentin puolellemme. Meillä on puolitoista tuntia varattu tähän keskusteluun. Kaikki voinevat käyttää puheenvuoron, koordinaattorit ja kaikki valiokunnan jäsenet. 10-15 minuutin alustus Rova Byriltä. Ja sen jälkeen ensimmäinen puheenvuorokierros koordinaattoreille tai heidän sijaisilleen. Ja sen jälkeen ensimmäinen vastauskierros Rova Myriltä. Jos, ja sen jälkeen keskustelu avataan kaikille valiokunnan jäsenille. Tämä on hyvin, hyvin moni muotoinen aihe. Annan teille heti puheenvuoron. Kiitän etukäteen siitä, että tulleet tänne. Um, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja Toija. Oikein hyvää huomenta kaikille läsnäolijoille. On todella suuri kunnia ja ilo olla tänään täällä paikan päällä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen tässä valiokunnassa nyt täällä edessä, kun oman roolini aloitin tuossa tammikuussa, joten on erittäin suuri ilo ja kunnia nyt esittää tämä pitkään odotettu katsaus televiestintäkehykseen. Tämä on yksi osa digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja kuten kerroitte, me olemme ehdotamme, että useita lainsäädäntöjä kodifioitaisiin ja yksinkertaistettaisiin, mutta että tehtäisiin myöskin merkittäviä muutoksia puitteistoon. Ja toivottavasti loppujen lopuksi sitten saadaan televiestintäkoodeksi, joka sitten johdattelee meidät seuraavalle vuosikymmenelle mm, tämän infrastruktuurikehyksen kautta. Ja toivon, että saamme aikaiseksi erittäin hedelmällistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Televiestintäkehys on totta kai tämän valiokunnan työn ytimessä ja todellakin odotamme, että saamme yhdessä kaikkien jäsenten kanssa täällä hyvän ratkaisun tähän pakettiin. Syyskuun puolivälissä komissio esitti tällaista yhteenliitäntäpakettia. Tässä on erilaisia elementtejä ja esittelen ne nyt teille. Ensin haluaisin puhua tästä näistä kytkettävyyteen liittyvistä tai gigatavoihin liittyvistä tavoitteista. Te kaikki tiedätte, että me emme pääse niille digitaalisille yhtenäismarkkinoille, mitkä haluamme, jos meillä ei ole korkean tason yhteenliitettävyyttä Euroopan tasolla. Ja tämä ei nyt tarkoita ainoastaan kaupunkiasukkaita, vaan myöskin sellaiset, jotka asuvat maaseutualueilla. Ja tämä on yksi niistä suurista haasteista, joita meillä on edessämme. Meidän täytyy käyttää nyt tämä mahdollisuus hyväksemme. Kyse on Euroopan kasvusta, meidän kilpailukyvystämme, mutta kyse on myöskin alueellisesta ja sosiaalisesta kohesiosta, joten tästä syystä me nyt tällä hetkellä pyrimme samanaikaiseksi tämän kehyksen 2025 vuoteen mennessä, ja tällä on erittäin suuri poliittinenkin merkittämme on, että kaikilla on riittävä yhteenliitettävyys. Se tulee olemaan hyvin laajalle levinnyt e e tasolla, joten kyseessä on yhteenliitettävyys kilpailukykyisille Euroopan digitaalisille markkinoille. Me määrittelemme tämän yhteenliitettävyyden ja me esitimme kolmea strategista tavoitetta vuodelle 2025 ja näiden on tarkoitus olla täydentäviä niille tavoitteille, joita meillä on digitaalisen agendan osalta. Te kaikki varmasti tunnette ne, mutta tässä mennään pidemmälle ja tässä myöskin aikajänne on pidempi. Joten kun näytän tätä e, gigatavu-yhteenliitettävyyttä, mistä tässä puhutaan, mitä se tarkoittaa ihmisille heidän jokapäiväisessä elämässään? No ensinnäkin me haluamme keskittyä siihen, mitä kutsumme e, tärkeiksi e, taloudellisiksi ja sosiaalisiksi asioiksi, eli tämä liittyy kouluihin ja palvelun tarjoajiin ja digitaalisesti intensiivisiin yrityksiin, joten tässä puhutaan näistä tärkeimmistä julkisen elämän keskuksista, kouluista, lapsille ja sellaisista paikoista, missä ihmiset ovat julkisesti yhdessä, joten me haluamme parhaat yhteen liitännät niin, että voimme vaikuttaa työpaikkojen lisääntymiseen ja kasvuun sillä tapaa kuin haluamme. No mitä tämä gigatavu-yhteenliitettävyys nyt siinä tarkoittaa käytännössä? Muutama esimerkki. Jos meillä on gigatavu-yhteenliitettävyyttä, jos meillä on nopea internetpääsy, niin esimerkiksi aivokuvan ottaminen ei kestäisi 40 minuuttia, vaan 40 sekuntia. Joten tässä puhutaan tällaisesta aikaerosta. Jos ajatellaan sitten tuollaista yritysserveristä, kun se kaatuu yrityksessä, niin aika jännettä voitaisiin laskea 28 päivästä 34 tuntiin, joten tässä on erittäin suuri ero, jos ajatellaan terveyssovelluksia ja tapoja, miten yrityksiä johdetaan. No sitten eh, tarkoituksena on saada keskeytymätön 5G. Katettavuus eh, esimerkiksi Strasbourgissa tämä on eh, hyvin ajoittain me haluamme, että se toimii jatkuvasti, juhavasti, joten tavoite vuodelle 2020, siis meillä on tuollainen keskipitkän aikavälin tavoite, on se, että 5G-yhteenliitettävyys on täysin käytettävissä vähintäänkin yhdessä suuressa kaupungissa per jäsenvaltio ja sitten yrityksille se on tarjolla vuonna 2018. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta voimme varmistaa, että teollisuus toimii kilpailukykyisesti ja kolmas gigatavoite on se, että kaikilla Euroopan kotitalouksilla, ei ainoastaan kaupunki, vaan myöskin maaseudun asukkailla on pääsy. Ja, ja tässä pitäisi siis olla vähintään sellainen linkki, joka on 100 megatavua per sekunti. Näin voimme varmistaa, että kaikilla kotitalouksilla on tuo minimimäärä yhteenliitettävyyttä käytössä, joka on tarpeen perheelle ja ihmisille hoitaa ne operaatiot, jotka he haluavat esimerkiksi puhelinten, televisioiden, sovellusten kautta. Ja kuten sanoin aluksi, niin me haluamme varmistaa, että meillä ei ole mitään tällaista digitaalista eroa, vaan että kaikki voivat hyötyä tästä. Kaikki nämä kolme tavoitetta tarkoittavat sitä, että me tarvitsemme korkeakapasiteettisia verkostoja ja tästä syystä tämä paketti direktiivien muuttamiseksi sisältää erittäin suuren muutoksen, jossa tarkoituksena käyttää investointikannustimia. Mutta me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista ponnistelua, että pääsemme tänne. Minun ei tarvitse sitä kertoa teille, te tiedätte tämän komission näkökulmasta. Me toivomme, että tekin otatte nämä tavoitteet kantaaksenne ja myöskin autatte meitä toteuttamaan tämän käytännössä. Tämän paketin sisällä on kolme toimenpidettä. Ensimmäinen, ja äh, puheenjohtaja Junckerkin mainitsi tämän unionin tilapuheessaan, kyseessä on mm, nämä wifi-kannustimet, eli wifi EUlle. Kyseessä on aloite. Toivomme, että se edistää ilmasta wifiä yhteisöelämässä, esimerkiksi kirjastoissa, terveyskeskuksissa, puistoissa ja niin poispäin. Me myöskin rohkaisemme paikallisviranomaisia tekemään tämän, mikäli näin ei ole tehty. Ja myöskin muita yksiköjä, joilla on tuollainen julkinen rooli, jotta kaikki käytännön kautta, mitä nämä hyödyt tarkoittavat heidän elämilleen. Ja puheenjohtaja mainitsi, että tällä on mahdollisuus tulla hyvin näkyväksi symboliseksi tarjonnaksi, jota Eurooppa antaa kansalaisilleen. Me toivomme, että tämä edistää digitaalisten palvelujen käyttöä, että ihmiset voivat kokea, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että saa korkeanopeuksista internetiä käyttää järjestelmää. Sitä laajennetaan melko pieninä osina. Me toivomme, että se on yksinkertainen, nopea eikä kovin byrokraattinen. Se, että tämä saataisiin käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä, meidän täytyy toimia nopeasti. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka toimii käytännössä hyvin nopeasti niin, että ihmiset voivat ottaa kännykkänsä, voivat valita tämän EU-Wifin, kun he ovat julkisessa tilassa, missä se on käytettävissä. No varat, joita tässä on ajateltu, on 120 miljoonaa kolmeksi vuodeksi. Kyseessä ei ole mikään valtaisa summa, mutta jos se voidaan käyttää hyvin, se voi toimia symbolisesti ja tarjota yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille. Uskon, että noin kuudelle tuhannelle, kahdeksalle tuhannelle paikallisyhteisölle vuoteen 2020 tämä voi toimia. Se, sitä voi käyttää 50 kerrallaan, joten saamme tässä noin 40-50 miljoonaa yhteen, yhdist, yhteenliitäntää per päivä. Me tarvitsemme tämän nopeasti ja niin, että se toimii järkevästi kansalaisille. Ja tässä aika on todella tärkeää. Me todellakin laskemme teidän tukenne varaan tämän aloitteen osalta, koska se voi todellakin olla merkittävä kansalaisille. No sitten paketin toinen osio on toimintasuunnitelma 5G verkostolle. Me tarvitsemme eh, erittäin juhevan 5G-yhteenliitännän, joten me olemme hyväksyneet toimintasuunnitelman, jotta tämä saadaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Tässä mielessä, no puheenjohtaja, te mainitsitte, että eh, jotkut eh, yhteisöt tuntevat tämän erittäin hyvin. No meidän täytyy ottaa oppia 4Gstä ja täytyy nyt sitten äh, saada tämä 5G Euroopassa käyttöön. Me olemme ehdottaneet selkeää etenemissuunnitelmaa sekä yksityisille että äh, julkisille investoinneille. No tärkeää tässä, näette tämän myöskin tässä, on se, että linjataan kaikki etenemissuunnitelmat ja prioriteetit niin, että me teemme työtä oikeaan suuntaan, samaan suuntaan. Sitten me tarvitsemme spektrikaistat 5Glle ennen konferenssia ja sitä täydennetään lisäkaistoilla mahdollisimman nopeasti. No, komissiohan työstää tätä 700 ehdotusta. Me haluamme edistää myöskin sitä, että ne käytettäisiin julkisissa tiloissa ja myöskin monen sidosryhmän välistä toimintaa. Eli me tarvitsemme innovaatioita, mutta meidän täytyy saada tämä myöskin markkinoille. No sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, myöskin teollisuus, koska on ratkaisevan tärkeää, että teollisuuden tuki saadaan ja että teemme työtä heidän kanssaan ja myöskin jäsenvaltioiden tuki eh, niin, että voimme tehdä tuota standardisointityötä, joka on tärkeää tietysti 5Gn osalta. Ja sitten kolmas ja viimeinen tämä ydinkysymys on eurooppalainen eh, viestintäkoodeksi ja BEREC-asetus. Jotta tämä gigatavu tavoite saavutetaan, me olemme arvioineet, että tarvitsemme 500 miljardia euroa investoinneissa seuraavan vuosikymmenen aikana. Me olemme tarkastelleet trendejä ja olemme nähneet tämä investoinnit, joita jo tässä kaavaillaan. Ja tässä on noin 150 miljardin ja Meidän täytyy modernisoida televiestintää niin, että tämä ylimääräiset 150 miljardia, joka tarvitaan voidaan saada. Eli televiestintäkoodeksi pohjautuu ja vahvistaa olemassa olevia kilpailumääräyksiä, jotka tunnette. Mutta me painotamme tämän lisäksi myöskin vielä kilpailua, että investoidaan verkostoihin, että varmistetaan, että kaikilla toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus investoida. Kaikki tiedätte äh, yrityskontekstista, että halutaan oikeusvarmuutta äh, näille investoinneille. Eli uuden kehyksen kautta tässä otetaan huomioon myöskin yrityssopimukset, erilaiset hankkeet, jotta sääntelyinterventioita voidaan vähentää, mutta voidaan varmistaa, että saamme oikeat investoinnit, että vuoteen 2025 mennessä meillä on oikea rakenne sitten jo käytössä. Me haluamme priorisoida asetusta siinä mielessä, että saadaan myöskin vaihtoehtoisia toimijoita ja niin, että he saavat kriittisen infrastruktuurin käyttöön. Mutta meidän täytyy varmistaa myöskin, että operaattorit pystyvät valmaan omia investointipäätöksiään ja niiden seurauksia. Eli täytyy antaa niille sitä varmuutta, jota ne tarvitsevat. No sitten spektristä tiedätte kaikki, että tämä on hyvin hankala aihe, mutta komissio uskoo, että meidän täytyy arvioida sitä myöskin paketin osana. Ja toivomme, että tällä kertaa dynamiikka on oikeanlainen ja myöskin, että edistystä tapahtuu. No, parlamentti on totta kai tukenut erittäin paljon komission ehdotusta tässä suhteessa. Kiitämme siitä ja toivomme, että myöskin nyt tuet korostitte tätä, koska tämä on aivan tämän paketin ytimessä. Me haluamme vahvistaa ennakoitavuutta investoinnille. Me haluamme tällaisia eh, minimilisenssiaikoja 85 vuodeksi. Tämä on samassa linjassa kuin mitä parlamentti ehdotti pari vuotta sitten. Haluamme myöskin eh, vahvistaa, että eh, myöskin nämä spektri aloitteet vahvistetaan, eli kun lisenssiajat pitenevät, ja niiden pohjalta toimitaan nopeasti, niin toivottavasti saadaan ennakoitavammat puitteet. Me haluamme kestävämmän lähestymistavan verkostojen jakamiselle muun muassa. Mainitsin tämän jo. Näin me voimme myöskin stimuloida tätä 5 g käyttöönottoa. Me olemme äh, pyrkineet tekemään huolellisesti kalibroidun ehdotuksen. Totta kai haluatte varmasti katsoa, millainen tämä on, mutta toivomme, että tällä kertaa dynamiikka toimii paremmin ja voimme edistyä vahvasti tässä kysymyksessä. No sitten päätän sanomalla muutaman sanan siitä, mitä koodeksissa sanotaan kuluttajien osalta, koska tämä on myöskin tälle valiokunnalle tärkeää, ja mitä me sitten eh, ehdotamme Berekin osalta. Tällaisia korkeakapasiteettisia verkostoja ei ole järkevää käyttää, ellei meillä ole kuluttajia – ja luottamusta siihen, mitä äh, verkostossa tehdään. Eli uudessa puitteistossa tässä ennakkoedellytyksenä on korkea kuluttajan suoja ja ehdotamme, että jatketaan myöskin aivan erityistä kuluttajien suojaa televiestintäalueella siinä kohdin, missä se katsotaan tarpeelliseksi. Me olemme myöskin upgradeanneet nämä yleiset määräykset. Me olemme esimerkiksi puhelinkopit ja tällaiset poistetaan, tietysti jäsenvaltiot voivat niitä käyttää, mutta me haluamme yhteenliitettävyyssopimuksen kaikille <clears throat> niin, että kaikilla on pääsy tähän perus, näihin perusyhteyksiin, jotta määräyksiä voidaan tukea. Meidän täytyy uudistaa olemassa oleva institutionaalinen järjestelmä. Tämä tarkoittaa minimi toimivaltuuksia kaikille jäsenvaltioille, ja BEREC, joka yhdistää nämä televiestintäsääntelijät. Siitä tehdään EU-virasto. Kaikki jäsenvaltioiden kompetenssit ovat siinä mukana ja sillä on myöskin yhteisiä tavoitteita, joiden tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien pääsy, pääsy näiden verkostojen käyttöön. Me uskomme, että mahdollisuudet mahdollisuudet digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla on asia, joita kaikkien pitäisi voida käyttää. Ja se on tämän paketin tarkoitus näiden kolmen elementin kautta. Me tiedämme, että nopea laajakaista teknologia on jo saavuttanut 71 prosenttia kotitalouksista, mutta se on keskittynyt kaupunkialueille ja vain 28 prosenttia maaseutukodeista voi käyttää korkeanopeuksista laajakaistaa. Me emme voi nyt antaa tämän tilanteen jatkoa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ja nämä ehdotukset yhdessä teidän kanssanne tekemämme, tekemämme työn kanssa auttaa tässä asiassa. Ja tämä EU-wifi, jos haluamme, että ihmiset voivat käyttää sitä 2017, meidän täytyy, puheenjohtaja, nyt todellakin nopeuttaa tämän aloitteen etenemistä. Me toivomme, että voitte edetä nopeasti keskusteluissa kodeksin konsolidoinnin kautta. Tiedän, että odotatte vielä käännöksiä, mutta todellakin toivomme, että annatte meille poliittisen viestin, että haluatte työstää tätä ja että meidän tulisi edetä nopeasti. Me toivomme, että saamme poliittisen sopimuksen aikaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämä on se tavoite, joka liittyy tähän digitaalisen yhtenäismarkkinoiden strategiaan. On kriittisen tärkeää, että saamme tämän, tämän vaalikauden aikana päätökseen, sillä muuten yritykset ja kansalaiset eivät saa sitä kehystä, jonka me tarvitsemme, jotta Eurooppa on kilpailukykyinen ja hyötyy digitaalisten yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksista ja että pääsemme sinne me haluamme vuoteen 2025 mennessä. Paljon kiitoksia tarkkaavaisuudesta ja todellakin odotamme yhteistyötä kanssamme tämän paketin osalta. Kiitos. Grazie a lei. Kiitos teille tästä hienosta esityksestä. Kyllä se, se uploadit ansaitsee. Selkeä, kattava esitys. Voin vakuuttaa teille jo nyt, että olemme valmiita vastaanottamaan tämän haasteen. Sehän on meidän valiokuntamme tehtävää erityisesti ja parlamentin yleisestikin. Ja eihän tässä ole kyse vain tämän käytännössäännön mukanaan tuomista asettamista haasteista – mutta jos puhumme nyt aikarajoista ja viiveistä, niin koordinaattoreille, jos annettaisiin jollekin tämä paketti, niin vaikka siinä ei ole ihan kaikkea vielä, niin kyllä me olemme jo nyt tässä starttiviivoilla. Eli seuraavassa koordinaattorin komauksessa, kokouksessa varmaan etenemme huikeasti. Aloitamme nyt koordinaattoreiden reaktioista. Vastauksia, kysymyksiä, kommentteja, kysymyksiä, kommentteja. Rova Byrin esityksen edustaja Karins. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja kiitokset komissiolle tästä aloitteesta. Tätä olemme varmaan kaikki odottaneet jo aika pitkään ja tuskinpa kukaan kiistää sen faktan, että jos Eurooppa haluaa olla edelläkävijä maailmassa, niin meidän täytyy tarjota myöskin yhteenliittymämahdollisuuksia. No enemmän huolenaiheesta kuin tästä innosta, joka tietenkin on päällimmäisenä meidän täytyy varoa ja välttyä siltä, että me lupaamme jotain perusteetta. Mitä tämä Wi-Fi for EU kuulostaa hienolta ihmisille ilmainen nettiyhteys, mutta 6-8 tuhatta keskusta 500 miljoonan ihmisen markkinoilla ei ole hirveä määrä. Ja tämä summa rahoituksena ei kuulosta riittävältä. Ajatuksena hieno, mutta meidän täytyy pysyä realistisina toimissamme ja mitä kerromme kansalaisille, mitä me olemme heille lupaamassa. Eli tämä hiukan askarruttaa minua. Ja tämä tavoite, jonka mainitsitte, että investointimahdollisuudet paranevat, no se nyt on kaiken ja A, A ja O. Eli meidän täytyy katsoa investoijia, heillä pitää olla mahdollisuuksia kattaa kustannukset, saada tuottoa, mutta kuluttajille pitää tarjota mahdollisimman halvalla hyviä palveluita. Ja siinäpä onkin melkoinen yhtälö helppo, näin on vain sanoa, mutta ihan eri asia on saada tämä toteutettua. Kaiken kaikkiaan tämä aloite on tietenkin tervetullut ainakin me olisimme valmiita jatkamaan tältä pohjalta, valitsemaan esittelijät ja päästämään ihmiset vauhtiin tämän asiakäsittelyn tiimoilta. Mitä tulee 5G, niin liittyy spektriin. Mehän tiedämme, että keskustelut ovat käynnissä sen suhteen, miten asia tulisi järjestää, ja tuskinpa kukaan väittää, että spektriä ei tarvitsisi lähteä uuteen uskon muokkaamaan, jotta 5G olisi kaikille käytettävissä, mutta me tiedämme, minkälaista päänvaivaa tämä on aiheuttanut jäsenvaltiotasolla. Ja nyt täytyy katsoa, mitä toiveita meillä on ja mitä toteutusmahdollisuuksia on. Eli tämä tasapainon löytäminen on hankalaa. En halua esittää mitään negatiivista tästä erinomaisesta aloitteesta, joten kyllä me tulemme vahvasti tukemaan ryhmässämme tätä aloitetta, mutta peräänkuulutan realistisuutta sen suhteen, mitä me olemme lupaamassa ja mitä me voimme lyhyelläkin aikavälillä tarjoamaan. Kiitoksia. Danika. Kiitos edustaja Kares, kollega Danika. Uh, uh, Kiitos minäkin olen sitä mieltä, että tämä komission paketti pitäisi saada parlamentin tuki. Mitä tässä valiokunnassa me nyt haluamme sanoa loppujen lopuksi? Komissio on tehnyt meille hyvän paketin ehdotuksena, mutta ihan viime hetkillä. Minkä takia? Jotta voitaisiin todella saada kiinni se saada kiinni viive, joka on suhteessa johonkin muihin maihin, esimerkiksi Etelä-Koreaan. Meidän pitäisi nyt ratkaista, miten me voimme ratkaista nämä ongelmat, joka voi nousta esille silloin, kun olemme ottaneet spektrin käyttöön. Se voi vaikuttaa myös muihin laajakaiston käyttöihin muissa maissa. Niitä voidaan myös käyttää sotilaallisiin tarkoitusperiin. Mutta kun täällä puhutaan, niin näistä käsitteistä, niin jäsenvaltiot haluavat voittaa tässä. Ja he haluavat tietysti tar- tarjota <clears throat> parasta mahdollista palvelua. Kyllä tämä on ihan hyvä tapa toimia tämän 5G-verkon kanssa, mutta Wi-Fi-ajatuksenakin on hyvä hanke, mutta yksityiskohdat ovat tärkeitä, koska siinä on kyse myös jakeluverkoston toimivuudesta. Se on äärimmäisen tärkeää kun ajattelemme tätä määrää, jota tässä meille ehdotatte, tätä laajuutta, se on kuitenkin vielä aika pieni. Voidaan jo tässä vaiheessa kysyä, onko se riittävää, mutta voidaan vain todeta, että tässä on kyse ensimmäisestä askeleesta. Tärkeää on, että se toimii hyvin siirtyäksemme seuraavaan vaiheeseen. Eli miten tämä jakelutoiminta profiloituu, miten se jakautuu, kun ajattelemme käytännössääntöä, kommunikaatiota, televiestintää. Meidän pitää olla erittäin tyhjentäviä lainsäädännössä, jotta ei siitä tule vahingollista. Eli kun muudetaan lainsäädäntöä yhdessä yössä, yhdessä päivässä, se tulee vaikuttamaan markkinoihin. Meidän täytyy siis pystyä vahvistamaan tämän ö, uuden käsitteen, uuden tuotteen laadukkuus. Te puhutte myös siitä, että te haluatte vahvistaa Ce cred uh, este... Berekin, Berekin, olen Berekin roolia. Ensinnä täytyy määritellä, mikä on komission rooli ja mikä on Berekin rooli. Kuka tässä laatii strategian? Onko se kollega Yttinger? Sitten tästä nousi ongelma, kuka, huolta kuka hoitaa mitäkin, kuka hoitaa tämän koko Euroopan laajuudessa komission täytyy laatia poliittinen strategia ja BEREC on se, joka tekee sitten laa- normatiiviset asetukset ja säädöt, säännöt. Mm, en, jos me puhumme täällä NTRstä, kun sitä sovellettiin huonosti, niin monissa jäsenmaissa – tämän 4 g käyttö törmäsi suuriin vaikeuksiin. Ei ollut riittävästi aikaa lähteä kehittämään sitä, koska silloin lähdettiin päällekkäistoimintoihin ja komissio oli tästä hyvin tietoinen, mutta me emme voineet tehdä mitään, koska BREC ei ottanut huomioon spektrin mukanaan tuomia kustannuksia 4Gn mukana. Eli tämä strategia, kehitysstrategia tässä on erittäin tärkeässä asemassa. Meidän täytyy Eli täytyy tietää, että päätetäänkö tästä jossain muualla, ei, ei komissiossa eikä parlamentissa. Se on erittäin tärkeää saada tietää. Meidän täytyy puhua erittäin selkeästi. E, minä haluan tässä vaiheessa toivoa, toivottaa teille parasta mahdollista menestystä ja tietäkää jo nyt, että olemme teidän tukena. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil k tomu poděkování kolegů. E, Ki- Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhdyn näihin kollegoiden esittämiin kiitoksiin eh, tästä esityksestä ja että kerrotte meille tästä kontekstista siinä suhteessa, mitä komissio ajattelee tehdä. Eurooppa tarvitsee kyllä tätä korkean tason yhteenliitettävyyttä ja me olemme nyt jo saavuttaneet niiden nopeuksien rajat, siirtonopeuksien rajat, joita tarvitsemme. Me tarvitsemme laajemman alueellisen kattavuuden ja toimivuuden. Minä olen televiestintä SEFn esittelijä ja minun on tässäkin yhteydessä mainittava, että me aloitimme hyvin suureellisella ajatuksella tässä, mutta sitten kuitenkin oli erittäin haastavaa täyttää nämä toiveet ja saada tuo ajatus eteenpäin. On totta, meidän täytyy olla varovaisia ja mitata hiukan sitä, mitä kykenemme tekemään. On totta, että televiestintää teollisuus tarvitsee tiettyä varmuutta sääntelykehyksen osalta ja toivon, että se mitä nyt saamme tässä aikaiseksi toimii niin, että teollisuus voi suunnitella, voi pohtia, mitä tämä sääntelykehys voi tehdä heidän hyväkseen, jotta meidän ei tarvitse sitä sitten myöhemmin lähteä muuttamaan. Ja täytyy myöskin vahvistaa siirtoverkostoja, kyllä. Mutta toisaalta meidän täytyy olla varovaisia siinä suhteessa, että mitä varoja sitten käytetäänkin, kun ajatellaan julkisia varoja, että tästä ei tule sellainen regimi, missä kasvu, kasvua rajoitetaan, koska julkinen rahoitus on osa sitä. Eli joskus on parempi antaa kaikki ikään kuin vapaiden markkinoiden hoidettavaksi. Ja aina kun me käytämme näitä julkisia varoja, meidän täytyy olla varovaisia, meidän täytyy kuvata, kuvailla oma roolimme tarkasti, sillä joskus se voi rajoittaa tai toimia rajoitteena sille, että mitä tässä tapahtuu. Olisi hyvä, jos voisimme harmonisoida kaikki nämä tämän sääntelyn tehdä niistä ikään kuin paketin, koska tämä voi auttaa meitä myöskin spektrin osalta – totta kai myöskin joitakin ongelmia varmasti tulee, että spektrien jakamisesta päätetään jäsenvaltioiden tasolla, eli tämä yhteenliitäntä voi olla myöskin ongelmainen tulevaisuudessa. Kiitoksia tästä esityksestä. Uusi kodeksi varmasti johtaa nopean kasvuun, ja kaikki nämä toimet, jotka esittelitte tässä, myöskin tämä Wi-Fi EUlle, Wi-Fi for EU, e tulee tukemaan tätä verkostoa kaiken kaikkien. Kiitos. Grazie lei. La parola alla collega. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron rova edustaja Kalakselle. Kiitokset komissiolle tästä ehdotuksesta. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän yhdennetty lähestymistapaan. Ja meillä olisi muutamia kysymyksiä ensinnäkin spektriin liittyen. Tiedämme, miten hankala harjoitus tämä on ollut, siis tämä 700 MHz kaista – Onko teillä nyt parempia suunnitelmia sen suhteen, miten asia tulisi käsitellä? Ja sitten Berekiin liittyen. Mielestäni on paikallaan valvoa asiaa paremmin Euroopassa, sillä tällä hetkellä hän Berek on vain ikään kuin kansallisen tason toimija, ja kukaan ei katso niinkään eurooppalaista tasoa ja yhdennettyä lähestymistapaa ja täytäntöönpanoa. Ja mielestäni näin kuitenkin pitäisi olla. Mitä tulee televiestintäsektorilla vallitsevaan kilpailuun, niin siihen liittyen tämä ehdotus on oiva, mutta kytkykaupat ovat melko yleisiä. Harvoin televiestintäoperaattorit tarjoavat vain ja ainoastaan televiestintäpalveluita, vaan ikään kuin niputetaan eri palveluita. Ja onko komissio katsonut tätä eri palveluiden konvergenssia ja määritellyt nämä markkinat ja markkinavoimat. Mitä tulee numeropohjaisiin ja ei-numeropohjaisiin palveluihin ja 112-palveluun, kysyisinkin, että miten tämä käytännössä voisi toimiakaan, sillä jos verkkoa ei ole, niin silti voi soittaa hätänumeroon, mutta jos internettiä ei ole ja OTT-palveluita ei ole tarjolla, eli hätänumerot eivät ole käytettävissä, miten tämä voi toimia käytännössä? Eikö teitä huoleta se, että ihmiset ovat niinkin riippuvaisia tästä he voisivat lähettää WhatsApp-viestin hätäpalveluun, mutta jos netti ei ole käytettävissä, niin silloin yhteys ei pelaakaan ja tilanne on vielä pahempi kuin tätä nykyään. Siinäpä nämä kysymykseni. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan jatkossa tehtävää yhteistyötämme. Kiitoksia. Grazie lei. Kollega Raymond, prego. Kiitos. Kollega Raymond. Kiitos puheenjohtaja myöskin minun puoleltani kiitokset komission suuntaan tästä esityksestä. Tämä on tärkeä hanke ja uskon, että tämä menee hyvin eteenpäin. Erityisen tärkeä varsinkin tuo viimeinen kommentti, kun ajatellaan maaseutualueen huonoa kattavuutta, koska meidän täytyy varmistaa, että mekin tässä saamme vaikuttaa siihen, että myöskin maaseutualueella verkosto toimii hyvin. Me tarvitsemme tässä sääntelyä, jotta saamme sen aikaiseksi, sillä muuten suuri osa Euroopan pinta-alasta ja myöskin suuri osa väestöstä jää tässä digitaalisessa mielessä jalkoihin, emmekä me todellakaan voi näin tehdä tästä syystä. Pidän hyvänä sitä, että sääntelyviranomaisen asemaa vahvistettaisiin Euroopan laajuisesti ja uskon, että tämä tapahtuu ainoastaan – siten, että sääntely on tasapainoinen ja vahva. Tämä liittyy myöskin taajuuksiin ja taajuuksien jakoon. Kansalliset intressit ovat aina ristiriidassa siinä suhteessa, mitä me tarvitsemme Euroopan laajuisesti, jos ajatellaan näitä intressejä. Ja tämä ei toimi kansallisen tason sääntelyn osalta, koska on sellaisia sääntelyjä, joita, jotka eivät tässä toimi järkevällä tavalla, joten todellakin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tässä toimia vahvasti. No tämä Wi-Fi for you, no tämä on tärkeä hanke juuri siitä syystä, että tässä puhutaan julkisesta intresseistä, kun kyse on internetistä ja viestinnästä. Tämä on ikään kuin de- demokratia poliittinen intressi Ja kyllähän silloin, kun moottori, liikenne lähti liikkeelle, niin joitakin teitä vaan asfaltoitiin eikä heti kaikkia, joten tämä todellakin etenee hitaasti ja tästä täytyy pitää huoli. Kiitos. Kiitos. Viimeisin, viimeinen koordinaattori, kollega Kapel, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti komission edustajaa tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Tätä on pitkään jo odoteltukin. Me tietenkin kaikki panostamme tähän Gigabit-hankkeeseen ja viittasitte näihin kahteen tavoitteeseen. Ne eivät ole mitään uutukaisia. Ensinnäkin nopea internet ja sitten 5G-teknologia toisaalta. Mitä tulee nopeisiin internetyhteyksiin ja sen ajatuksen toteuttamiseen, niin se edellyttää jäsenvaltioiden panostusta. Itävallassa kotimaassa niin tästä puhutaan hyvinkin paljon tästä laajakasta miljardista, mutta mitään ei ole maksettu, joten nyt tar- kaivataan porkkanaa, jotta jäsenvaltiot todellakin vetävät köyttä samasta päästä ja tekevät läksynsä, jotta nopeat niin nettiyhteydet tarjotaan. Ja niin kuin täällä sanottiin, myöskin maaseutualueilla. Sillä jos puhumme kattavasta verkostosta, ja yhteenliittymistä ja e-mobiilisuudesta, niin juuri maaseudulla tarvitaan yhtä lailla toimivia ja tehokkaita nettiyhteyksiä kuin muualla. Ja tämä edellyttää melkoista rahallista panostusta ja saan tässä yhteydessä muistuttaa teitä siitä, että strategisten investointien rahastoon pitäisi olla yhteydessä ja hakea sitä kautta sellaisia hankkeita ja tukea niitä, jotka ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita, jotta juuri maaseudulla nopeat internetyhteydet saadaan tauttua. Ja toinen tärkeä asia, eli 5G-teknologia, sen takia mainitsitte, EUlla on vielä melkoisesti läksyjä tehtävänä, mikäli halutaan olla teknologiana, teknologisesti johtavassa asemassa. Etelä-Korea on tällä hetkellä ykkönen, meidän täytyy ripeästi toimia, ja se edellyttää tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa, jotta olemme edelläkävijöitä. Ja niin kuin täällä on jo todettu, jotta harmonisoidaan nämä spektrit. Miten 5G voidaan toteuttaa käytännössä, jos meillä ei ole yhteistä spektriä tarjolla? Aina kun matkaamme bussilla Strasbourgista Frankfurtiin, niin puhelun soittaminen ei onnistu ainakaan ilman katkoja, joten e-mobiliteetti on tärkeä asia. Sitten nämä kolme toimintaa, kenttää, Wi-Fi for EU, se on hyvä asia, mutta mielestäni pitäisi katsoa tätä summaa, 120 miljoonaa, noinkohan tämä reittää siihen, että 6-8 000 paikallisyhteisöä voidaan vuoteen 2020 mennessä linkittää. Epäilen. Ja ilmeisesti kaupunkeja vastaan on nostettu kanteita, mikäli ne ovat tarjonneet ilmaisia nettiyhteyksiä, joten tässä pitää varoa tällaista ristiriitaa. Yhtäältä kannustetaan kylläkin, niin kuin minäkin, ilmaista nettiä, mutta toisaalta sitten kaupungit joutuvat maksumieheksi tai käräjöinnin kohteiksi, jos tarjoavat ilmaiseksi ihmisille jotain. Ja 5G vuoteen 2020 mennessä hyvä asia sinänsä, mutta investointitulva on melkoinen. Ja se tarkoittaa, että teollisuus ja kuluttajat voivat nauttia riittävää suojaa ja investointisuojaa ja sääntelysuojaa, joten sääntelyä on tarkennettava. Ja mitä tulee tähän kolmanteen kohtaan, jonka mainitsitte, niin siltäkin osin voin kyllä tukea teitä, teitä täysin. Kiitoksia. Kiitos. Näin olemme käyneet ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Kuulimme vähän huolenaiheita, epäileviä ajatuksia. Annan nyt Rova Byrille puheenvuoron, jotta hän voi vastata näihin hänelle esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille koordinaattoreille antamastanne tuesta. Meillä on oikeat elementit tässä paketissa näin kuulin, mutta täällä oli muutamia kysymyksiä siihen liittyen, että onko tasapaino oikeanlainen – No, jos ajatellaan tätä Wi-Fi for EU-aloitetta, niin totta kai meidän täytyy olla realisteja, koska meillä ei ole hirvittävästi rahaa käytössämme ja ö, olette oikeassa myöskin siinä, että piru piilee yksityiskohdissa. Mutta tässä tarkoituksena, siis tämä ei ole mikään vallankumous, no 120 miljoonan avulla tätä ei voida näin tehdä, mutta ajatus on se, että ihmiset voivat nähdä, millaista tämä on käytännössä – ja kun nyt sitä tarvetta tulee, niin tämä hanke lähtee liikkeelle. No, tämä 120 kolmelle vuodelle ei ole kovinkaan paljon, mutta kun ajatellaan näitä käytännön kustannuksia, niin se ei ole kovinkaan korkea. Eli ajattelemme tällaista noin 20 000, 20 000 euroa per voucher. Eli tässä tässä voidaan tarjota palvelua kovin monille, eli 50 käyttäjää samanaikaisesti, joten on totta, että rahamäärä ei ole suuri, mutta jos se käytetään järkevästi, niin voimme saada aikaiseksi vaikutusta tällä. Ja tämä voisi olla alku, jos se lähtee toimimaan, niin ehkä sitten tulevaisuudessa saamme lisävaroja. Mutta meidän täytyy voida osoittaa, että tämä 120 miljoonaa käytetään hyvin. No miten se tehdään? Tässä on kaksi asiaa. Meidän täytyy olla erittäin varovaisia, miten teemme työtä jäsenvaltioiden kanssa ja paikallisviranomaisten kanssa. Totta kai jaon täytyy olla oikeudenmukaista. Useat jäsenet totesivat tämän, mutta meidän täytyy varmistaa toisekseen, että fasiliteetin laatu on korkealla tasolla. Täytyy varmistaa, että ne, jotka tämän tekevät, sitoutuvat myöskin näihin operatiivisiin kustannuksen ja varmistavat myös, että, että tästä tulee laadukas. No sitten kysymys, joka liittyy tehokkuuteen. Niin kuin aluksi totesin, meidän täytyy toimia tässä nopeasti, yksinkertaisesti, jos me saamme aikaiseksi tällaisen arvokuponki. No, tämä ei ole kuin 20 000 per yhteisö, mutta tarvitsemme järjestelmän, joka toimii nopeasti ja tehokkaasti ja luotamme myöskin teihin, kun puhumme tästä ehdotuksesta, että voimme tehdä tätä siten, että se tuo lisäarvoa ja että saamme myöskin äh, laatua kansalaisille, jotka tätä käyttävät, ja että tämä lähtee toimimaan nopeasti. Sitten investoinneista. Totta kai aivan oikein totesit, että yhtäältä me tarvitsemme nämä lisäinvestoinnit, mutta tarvitsemme myöskin kustannustehokkaan palvelun kuluttajille. Ja pidämme tämän tietysti mielessämme on olemassa viitteitä siitä, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadusta. Totta kai he haluavat maksaa järkeviä hintoja laadusta, eivät halua maksaa liikaa laadustakaan, mutta tämä on yksi yksityiskohdista, jota meidän täytyy työstää, jota saamme tasapainon oikeanlaiseksi, niin että operaattorilla on riittävästi investointivara, mutta samanaikaisesti tarjoavat järkevällä hinnalla laatua kuluttajille. No sitten spektristä totesitte, että meillä on paljon lainsäädäntöön liittyviä asioita, mutta meidän ei, siis yksi, jos jotakin virheitä on tehty, meidän täytyy pyrkiä korjaamaan ne. Ja mitä edustaja Kallas esitti, minulla ei ole mitään taikasauvaa, äh, ikävä kyllä. Äh, ei, en voi sanoa, että tämä ei olisi hankalaa. Kyllä siitä tulee hankalaa, kun komission jäsen Öttinger tuli tänne. Hän totesi, että meidän täytyy tehdä myöskin teollisuuden kanssa tiivistä yhteistyötä. Ja jos he, ne ilmoittaisivat jäsenvaltioille, että kannattaa tehdä, niillä täytyy olla myöskin osuus tässä koko prosessissa. Mutta loppujen lopuksi meidän ehdotuksemme ovat hyvin kohdennettuja, liittyvät tiettyihin asioihin, pituuteen ja sopimuskauteen. Jos me voimme vaikuttaa tähän, niin ehkä voimme sitten myöskin korjata joitakin näitä ongelmia, joita menneisyydessä on esiintynyt. No, Berek, suhtaudutte hiukan skeptisesti siihen, että sillä annettaisiin lisää toimivaltuuksia, mutta Berekissä meillä on ryhmittymä, joka on teknisesti hyvin kompetentti. Meidän täytyy käyttää tätä sääntelyviranomaisten teknistä kompetenttia. Totta kai parlamentti ja neuvosto asettavat lainsäädäntöpuitteet ja tavoitteet. Te sanotte, miten me haluamme, että tämä toimii käytännössä. Komissio ottaa oman vastuunsa totta kai, mutta me tarvitsemme todellakin sääntelijöitä, että ne tekevät tiiviimmin yhteistyötä, jakavat kokemuksia ja tältä pohjalta toivottavasti vältämme sellaisen tilanteen, jonka mainitsitte. Mutta olette täysin oikeassa, meidän täytyy hyvin selkeästi määritellä, siis lainsäädännön mukaankin näin täytyy tehdä, että mitä heiltä pyydetään ja sen täytyy toimia myöskin lainsäädäntö, lainsäädännön puitteissa. Edustaja Kallas kysyitte näistä kytkystä. Monet kuluttajat ostavat näitä kytkypalveluja. Ja kyllä tässä on kilpailuun liittyviä kysymyksiä. Se, mitä me nyt tarkastelemme tässä paketissa, on se, että otetaan huomioon näissä kuluttajasäännöksissä. Me laajennamme näitä sääntöjä niin, että me myöskin koskettavat näitä paketteja. Ja tällä mielestämme on kyllä myönteistä vaikutusta tilanteeseen. Me olemme pohtineet tätä ja me olemme myöskin saaneet vastauksen aikaiseksi, mitä tulee loppukäyttäjään. No sitten nämä hätänumerot, niiden käyttö ja miten sitten tämä toimii käytännössä. Jos ajatellaan sellaiset, jotka käyttävät näitä numerointia ja jotka eivät käytä. Me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi lainsäädännöllistä selvyyttä tähän varmistamalla, että kaikki ne, jotka käyttävät käyttävät hätänumeroa, että he saisivat täyden pääsyn näihin hätänumeroihin. Ja sitten meillä on myöskin suojamekanismi, niin että voimme käsitellä näitä yhteentoimivuusasioita niiden osalta, jotka eivät käytä puhelinta. Eli meillä on tämä suojamekanismi, jos meidän sitä tarvitsee käyttää. Ja tämä valiokunta varmasti pohtii sitä vielä, että onko tämä oikea tapa tätä asiaa hoitaa, mutta tämän tätä me ehdot, ehdotimme. No sitten täällä puhuttiin tästä yhteen liittävyydestä, täällä tuettiin wifiä ja sanoisin myöskin, että meillä on tämä perus yhteenliitäntäpaketti näissä yleispalveluissa. Eli toivoisin, että katsot, katsotte, mitä, tässä, mitä tähän palveluun kuuluu. Toivottavasti saamme tässä oikean tasapainon aikaiseksi tärkeimpien asioiden osalta, mutta tämänkin valiokunnan tulisi varmistaa, että nämä perusasiat ovat kaikkien saatavilla – Edustaja Kaappel, no vastasin joihinkin kysymyksiin, joita otitte esille liittyen äh, näihin kustannuksiin, Wi-Fi for EU ja mitä hyötyä se tuo. Ja painotitte myöskin sitä, että tarvitsemme jäsenvaltioita. Ja olen erittäin kiitollinen samastani tuesta 5Gn osalta. Toivottavasti nyt äh, tässä vastasin joihinkin kysymyksiin, joita esitettiin. Sì, grazie, grazie l'ha fatto. Ehm. Kiitos, kiitos. Kiitos. Todella Pilar del Castillo. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan myös puhua tässä valiokunnan nimissä. Olen erittäin iloinen, että komission edustaja on tullut tänne puhumaan meille näin tärkeästä asiasta. Menen ehkä vähän pidemmälle, puhun ehkä enemmän, koska tämä on ensimmäinen keskustelu tämän tyyppisestä alustuksesta. Koordinaattorit tekivät tällaisen yleiskierroksen, yleiskatsauksen, jotta, jossa mielipiteet olivat aika yhteneväisiä ja sitä sävytti käytännön läheisyys. Näinkin suuressa asiassa se on hyvä ja nyt kun mistä tällä hetkellä on kysymys, jos tämä parlamentti voisi mahdollisimman pikaisesti käynnistää tämän parlamentaarisen prosessin. Meillä on niin suuren luokan haaste edessämme, että emme voi enää vain pitkittää ja venyttää näitä toimeenpano toimenpiteitä. Meidän pitää todellakin eh, meidän pitää todellakin lähteä, lähteä kannustamaan digitaalista sisämarkkinaa, jotta talouselämällä olisi myös kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla. Tässä mielessä tämä yhteenliittyvyys on todella selkäranka – de, esta, de este paquete. On todellinen selkäranka, niin kuin te sanoitte hyvin asevasti koko tässä paketissa. Minä en, mm, minä en aio käyttää tässä enempää aikaa, mutta on todella keskeistä, että parlamentti lähtisi liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Ja tässä on luotu erittäin mielenkiintoiset puitteet sille, että parlamentti voi antaa oman tärkeän panoksensa tähän komission ehdotukseen. Olen erittäin iloinen siitä, että sain kuulla koordinaattoreilta tänään, että yleisesti ottaen eh, osoittavat sitä, että osaavat todella myönteisesti arvottaa ja arvostaa tätä komission ehdotusta, joka todellakin varmasti tulee helpottamaan meidän parlamentin sisäistä keskustelua. Kiitos paljon vielä teille läsnäolostanne täällä. Kiitos. Kiitos edustaja Del Castillo. So, welcome to pro- Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen siihen, että kaikilla olisi kohtuuhintainen nettiyhteys käytettävissä. Meidän täytyy puuttua tähän digitaaliseen kuiluun. Siihen täytyy puuttua, jotta kaikki voivat hyötyä digitalisoinnissa. Sitä kautta saadaan sisämarkkinat aikaiseksi ja se luo e-hallinnon pohjan, eli oikeastaan se luo pohjan kaikelle. Eli ajatuksena tämä on hyvä, eli Wi-Fi for Europe ja muut aloitteet ovat hyviä osoittaaksemme kansalaisille, että digitalisointi on tosi elämää ja että data liikkuu, se antaa yrityksille ja kuluttajille toimintamahdollisuuksia, mutta herääkin kysymys, että miksi EUn sisäisiin kustannuksiin ei ole puututtu eli ruumin ja kotimaan hinnoin, siis sitä, että rajat ylittävässä toiminnassa hinnat laskevat, mutta kansalaiset ovat havainneet, että tällä hetkellä tilanne on kuitenkin päinvastainen. Sitten televiestintäteollisuus, eli puhun nyt teollisuudesta ja hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että se kasvaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa, joten meidän täytyy muistaa, mikä on päällimmäinen tavoite, eli infrastruktuuri ja yhteenliittyvyys antaa myöskin pohjan muille teollisuuden aloille. Kuluttajia se hyödyttää, mutta myöskin PK-yrityksiä, ja yhtä lailla tärkeä tämä on startup-yrityksille, Eli se luo yritys, yrittäjyysmahdollisuuksia sisämarkkinoilla että myöskin kansallisella tasolla ja globaalistikin. Sekin kannattaa muistaa tavoitteena. Eli näin on toivo, toimittava, jotta voidaan varmistaa investointihalukkuus ja antaa toimintamahdollisuuksia myöskin muille kasvaa ja olla kilpailukykyisiä. Niin kuin koordinaattorit totesivat, sääntelyn kautta kilpailukykyä ei paranneta, joten mielestäni meidän täytyy uudemman kerran käydä läpi kaikki OTT-asiat, eli puuttua sääntelyyn ja muuhun. Meidän on jatkettava tällä tiellä ja katsottava, että yhtäläiset toimintamahdollisuudet taataan kaikille. Ja sitten suunnitelma, varmuus teollisuudella on tärkeä asia. Me tiedämme, että 5G pitää kehittää paljon nopeammin kuin tähän mennessä. Me tiedämme, että suuria virheitä on tehty, koska muut ovat vetäneet Euroopan ohi innovointi meinaa tyssätä EU-ssa, mutta sanon aina, että miksi Aasiassa pitää rakentaa koneet ja sisältö Yhdysvalloissa. Tämä tilanne, siihen täytyy todellakin puuttua ja olen vakuuttunut, että komissio tulee näin tekemään. Kiitoksia. Grazie collega Kiitos Kumpula Natri. Teresa Grief, olkaa hyvä. Uh, thank you, Kiitoksia Patrice ja kiitokset myöskin komissiolle. Mielestäni tämä esitys oli erittäin virkistävä, suoraviivainen. Saatte poliittisen tukemme täysin. Minulla on kunnia tässä edustaa luoteis-Englantia ja, ja totta kai siellä on Lancashire ja Cumbria ja nämä alueet. Ja 28 prosenttia yhteisöstämme on saanut käyttöönsä tuon laajakaista, niin meidän täytyy todellakin toimia siten, että tuo digitaalinen kuilu saadaan poistettua. Puhuitte myöskin terveydenhuollosta ja myöskin useat poliitikot puhuvat entistä enemmän terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta ja digitaalista yhtenäismarkkinoista ja siitä, miten me voimme vahvistaa tätä käyttöä, että ihmiset eivät jää eristyksiin Joten meidän täytyy todellakin tässä vahvistaa julkisten palvelujen vahvistamista tällä yhteenliitettävyydellä ja että kansalaiset saavat käyttöönsä nämä. Ja totta kai lainsäädännöllinen varmuus, oikeudellinen varmuus on tärkeää myöskin, mutta yksi asia tässä esityksessä oli hiukan ristiriitainen, kun sanoitte, että kai, kaikilla on riittävä yhteenliitettävyys ja sitten paras mahdollinen. Totta kai ymmärrän, mitä vaikeuksia tämä sisältää, mutta poliittisesti poliittisen tavoitteemme täytyy olla se, että jokaisella kansalaisella on paras mahdollinen yhteenliitettävyys käytössä. Mainitsitte myös vastauksissanne paikallisviranomaiset. Ja on tärkeää käyttää näitä varoja esimerkiksi rakennerahastojen täydennyksenä, mutta tässä pitäisi pohtia paikallisviranomaisten roolia nyt eikä myöhemmin. Ja todellakin toivon, että yhdistynyt kuningaskunta voi olla osa tätä elämästä, hanketta. Ja tämä äh, hashtag Wifi for EU on nyt todellakin ollut äh, paljon tapetilla. Grazie, Teresa. Kiitos Teresa. Kollega Oaks seuraavaksi. Very much. Thanks to commission for... Kiitokset rouva puheenjohtaja, kiitokset komissiolle tästä esityksestä. Varmaankin voidaan sanoa, että vastaanotto on positiivinen tässä valiokunnassa. Ja kahdestakin syystä. Yhtäältä tämä on tärkeä askel, joka on vain otettava, ja toisaalta taas komissio lupaa kaikille kaiken haluaman, eli melkoinen luettelo, joka pitää sisällään vaikka ja mitä, mutta todellisuudessa meidän on vain priorisoitava. Monet haluavat tietenkin, että EU olisi 5 g suhteen edelläkävijä. Se on tärkeää, jos haluamme, että EUn talous pysyy kilpailukykyisenä innovoivana. Ja siitä näkökulmasta katsottuna onkin tärkeämpänä katsoa teollisuuden ja kansalaisten silmistä, eli miten lainsäädäntö ja sääntely hoidetaan, jotta investointia ja innovointia voidaan toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla. Ja komissiolta haluaisinkin kuulla tänään ja myöhemminkin, että mitkä asiat on ensimmäisenä saatava kuntoon. Jos yritämme tehdä kaiken kerralla ja kaikkia asioita priorisoidaan, niin sitten meillä ei ole yksi, kaksi yllättäen yhtään prioriteettia. Ja onhan tässä tilanteita vaikka kuinka paljon. Tärkeänä pidän sitä, että mahdollisimman nopeasti kaistat ovat käytettävissä mobiililaajakaistaa varten ja myöskin investointivarmuutta kaivataan EU-ssa, kuten myös se, että verkkoja ja kuitukaapeleita voidaan jakaa. Mutta priorisointia kaivataan, sillä tietyt asiat ovat kiireellisempi kuin muut. 5G tulee osoittamaan, että näin se menee, mutta se ei riitä, sillä meidän tarjo- tarkoituksena on vielä tarjota nämä palvelut ilmaiseksi mutta se taas edellyttää, että markkinoilla vallitsevat sopivat olosuhteet. Kiitoksia. Edustaja Rode. Øh, øh, Kiitos puheenjohtaja. Käytän puheenvuoroni pyrkiäkseni tiivistämään vähän tässä nyt enemmän asioita. Kiitos komissiolle tästä suunnitelmasta. Ja, eli, ja myös kertoo, mitä resursseja sillä on käytettävissä. Se on ihan myönteistä ja ihan asianmukaista, että laitamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita, mutta minä olen vähän epäilevän näiden instrumenttien kanssa. Pääsemmekö todella näihin tavoitteisiin? Tässä on kaksi asiaa minulle tärkeää yhtäältä. Jos me haluamme 5G-teknologian järkevässä aikataulussa, niin ainakin joku, mikä vaikuttaa 5G-teknologialta, joka muistuttaa siitä. Meidän pitää olla paljon kunnianhimoiset perusteet tälle ohjelmalle Euroopassa, jos ajattelemme myös spektriä kollega Högmark puhui tästä juuri äsken, jotta me voimme todella saada 700 megahertsin laajakaistan ja pienemmän taajuuden laajakaistan megahertsin hyvät siirrot sekä ylöspäin että alaspäin. Meidän täytyy, jos me haluamme olla digitaalisen maailman, teknologisen maailman etujoukoissa, niin meidän täytyy todella edetä paljon nopeammin. Mutta meiltä puuttuu rahaa, meiltä puuttuu varoja infrastruktuurin rakentamiseen. Meidän täytyy sijoittaa paljon massiivisemmin infrastruktuuriin. Sen takia minä olen vähän skeptinen tämän Wi-Fi for You-aloitteen kanssa, for you-aloitteen kanssa. Se on huono asia, jos tämä jätetään subsidiariteettiperiaatteen käsiin. Ei pidä tehdä vain populaarisia asioita miellyttääkseen yleisöä, koska se tarkoittaa rahan tuhlausta. Meidän pitää tiivistää, keskittää varoja paljon enemmän. Se, mitä tässä alussa sanoin tiivistämisestä. Meidän pitää ehkä ottaa käyttöön rakennerahastomme. Siellä on suunnaton määrä rahaa 400 500 miljoonaa. Meidän pitää äh, luoda näillä energiaverkkoja, digitaalisia verkkoja, rautatieverkkoja koko Eurooppaan näillä varoilla. Ja tällä tavoin me saisimme hyvää lisäarvoa koko yhteisölle, koko, kaikille yhteiskunnille. Meillä pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi ohjelma Euroopalle tässä yhteenliitettävyydessä kuin mitä tässä nyt toistaiseksi on puhuttu jos meidän on toimittava näin, jos me haluamme olla kasvun etujoukoissa, jos me haluamme saada lisää kasvua Eurooppaan ja olla teknologian kärjessä suhteessa muuhun maailmaan. Meidän pitää pystyä tarjoamaan myös työllisyyttä ainoastaan kasvua. Meidän pitää ajatella ehkä eri kategorioin kuin mitä olimme ajatelleet tähän mennessä. Tämä Eurooppa-suunnitelma infrastruktuuria ajatellen, se vaatii suunnattomasti rahaa Eli meidän täytyy kääntyä tässä nyt jäsenvaltioiden puoleen ja lähteä harmonisoimaan kaikkia meidän taajuusverkkoja. Me tällä tavoin voimme edetä, jos me todella haluamme päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisimme, joista me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä, jotta meillä olisi todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Grazie, kollega Kiitos, kollega Rode. kollega Kristoffero. Ευχαριστώ, Kiitos kollega. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä komission pääosaston varapuheenjohtaja. Kiitän häntä, mutta en voi kiittää ihan sydämestäni, mutta komissio osoittaa aika usein, että se ei mene en, mene pidemmälle kuin se voisi mennä. Se kyllä tarjoaa meille hyvän vision digitaalisesta maailmasta, mutta kyllä se pitäisi myös pystyä konkretisoimaan. Internet on yksi perusoikeuksista, eikä keneltäkään voi riistää tai evätä sitä. Näin kuulee usein sanottavan. Mutta kuitenkin mm, EUn alueilla ei ole yhdenvertaisuutta alueiden välillä. Meillä on etäisiä syrjäisiä saarialueita, joissa ihmisillä ei ole mahdollisuutta, eli ei ole oikeutta käyttää internettiä taloudellisista syistä tai sen takia vain, että nämä alueet eivät ole verkolla katettuja. Eli kyllä voitaisiin käyttää muutama miljardi lisää, ehkä koko maailmassa, että voitaisiin parantaa netin saatavuutta. Mutta kai se nyt on keskeistä, että meidän eu alueillamme pitäisi olla kaikilla pääsy internettiin. Ei kyllä voi ymmärtää, että joiltakin ihmisiltä evätään tämä perusoikeus, joka on tänä päivänä wifi. Olen olen ihan samaa mieltä, kun te puhutte tästä Wi-Fi for EU. Meillähän on rahaa mm, hyvin, hyvin hankkeisiin, mutta nyt puhutaan 120 miljoonasta Wi-Fi for Europe. Kyllä se on ihan ymmärrettävää minusta, mutta se on vasta ensimmäinen askel, mutta pitää nostaa summa, koska tässä EU voi osoittaa, että se on erilainen EU-ta koettelevat monet ongelmat ja kriisit ja se joutuu kritiikin kohteeksi, mutta digitaalinen talous voisi olla meille se hyvä ase, jolla voimme näyttää vahvuutemme ja erilaisuutemme. Eli on aika vaikea ymmärtää, että Zuckerberg, joka, joka on Facebookin luoja, pystyy tarjoamaan wifi, pääsyn wifiin ja nettiin niille alueille, jossa EU ei kykene sitä tarjoamaan. EUn tulevaisuus tai Euroopan tulevaisuus on kokonaan digitaalisen talouden varassa. Voimme saada tässä suunnattomia voittoja ja hyötyä. Euroopan parlamentti yhdessä komission kanssa on päättänyt nyt helpottaa nuorten pääsyä netin piiriin. Kyllä nuorille voitaisiin taata jotain jonkinlaisia ilmaiskuponkeja Wifin käyttöä varten. Eli silloin nuoretkin ymmärtäisivät, miten EU toimii, ettei heidän tarvitse hypätä junaan ja tulla tutustumaan tähän outoon ja kummalliseen EU-hun. Voisimme tarjota jotain tämän kaltaista nuorille, saadaksemme heidät kiinnostumaan EU-sta. Olemme ihan samaa mieltä aasta Öhön, mitä te sanoitte tässä komission vara komission edustaja, mutta nämä 120 miljoonaa, se on aivan liian vähän. Tätä summaa pitää korottaa välittömästi ja meidän pitää käynnistää pilottihankkeita, pilottiohjelmia, joka tarjoaisi ilmaisen pääsyn wifiin reuna-alueille, äärialueille tai sitten nuorille ilmaisen pääsyn nettiin wifin käyttöön. Kai me olemme tästä kaikki yhtä mieltä. Ja Euroopan parlamentin avulla kaikki on mahdollista. Kyllä EU voi aloittaa tehtävänsä ja olla siinä roolissa, josta nuoret haaveilevat ja unelmoivat. La parola Martina Weber. Werner, prego. Edustaja Wegner, kiitos. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä eurooppalainen gigayhteiskunta, jota ehdotatte tämä paketti, haluaisin jakaa sen kahteen osaan. Ensinnäkin kilpailukyky ja 5G kollegat ovat jo sanoneet aivan riittävästi. Tästä mielestäni tätä täytyy vahvistaa, meidän täytyy edistyä nopeammin ja meidän tulisi myöskin keskittyä tähän hankkeeseen e, ja myöskin tämä e, nopea internet kaikkialla, myöskin alueilla ja maaseutualueilla, missä sitä ei vielä ole käytettävissä. Siihen tulisi kiinnittää huomiota. No sitten toinen aihe, myöskin edeltävä puhuja otti sen esille, on tämä kansalaiset. No, te mainitsitte erään aiheen tähän liittyen, nämä sosiotaloudelliset tekijät. Toivoisin, että kerrotte vielä, mitä sillä tarkoitatte. Näen tämän siten, että eurooppalaiset pitää saada innostumaan. No, tässä puhuttiin tästä interreilistä. Tämä maksaisi 1,5 miljardia per vuosi, eli nämä 120 miljoonaa kolmeksi vuodeksi on kyllä todella vähän, joten vetoaisin siihen, että tähän löytyisi enemmän tasapainoa, varsinkin jos tämä esitellään kolmena kohtana, niin kuin te teitte, ja kun katsotaan tarkemmin, niin nähdään, että tämä on täysin tasapainoton ainoastaan tällainen luettelo. Mutta näillä tavoin voidaan myöskin saada kansalaiset innostumaan Euroopasta, eh, saamaan heidät mukaan ja tässä tarvittaisiin jokan parannusta, eli vetoan siihen, että saisimme lisää tasapainoa, tähän, asetettaisiin prioriteetteja, varsinkin 5 g vahvempaan mukana se on teollisuudellekin täysin tärkeää, tämä autonominen toiminta. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, miksi meidän täytyy tässä toimia vielä nopeammin. Grazie, Kiitos. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Me olemme kyllä täällä aika lailla samalla linjalla kanssanne, mutta ehdotuksennehan on järkevä ja tarpeellinen, varsinkin jos haluamme saavuttaa asettamamme tavoitteet, eli olla kilpailukykyisin alue maailmassa, ja jos haluamme saada vauhtia myöskin maaseudun toimintaan, mutta se ei onnistu ilman laajakaista yhteyksiä ja wifiä, joka on EUn kattava mutta meidän pitäisi löytää realistinen suunnitelma ja sanoa kaikille alueille, että vaikka nyt 2018-2020 mennessä alueenne yhdistetään uusita teknologiaa hyödyntäen, jotta voitte osallistua digitaalisen maailman toimintaan. Ja sitten meidän pitäisi olla yhteydessä jäsenvaltiotason, varsinkin seuraavan MFFn yhteydessä, hakea sitoumuksia budjettia varten, jotta nämä lupaukset voidaan toteuttaa. Cameron on menneen talven lumia. hän oikeastaan oli aina leikkaamassa budjettia, joten nyt ehkä enemmän realistisuutta kaivataan. Mitä EU todellakin voi tehdä ja taloudellisemmin ja paremmin? kuin yksittäiset jäsenvaltiot yksissään. Tällaisen ehdotuksen esittäisin. Yhtenä esimerkkinä siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi, niin omassa vaalipiirissäni sieltä löytyy kaupunki, jossa perustettiin tällainen hub, ja se on muuttanut koko kaupungin ilmeen, ja jos tätä voidaan soveltaa muuallakin, niin varsinkin maaseutualueilla tilanne muuttuisi paljon vireämmäksi, joten niin kuin 5G-teknologia muuhunkin täällä todettiin, olen samaa mieltä. Te sanoitte, että tämä on vasta lähtölaukkaus, No, joka tapauksessa vauhtiin on päästävä ja sitä on täydennettävä, sillä kun vauhtiin on päästä, päästy, niin meidän täytyy varmistaa, että vauhtia voidaan pitää yllä, mutta nyt tarvitaan riittävästi varoja tämän ensimmäisen lähtölaukauksen aikaan saamiseksi. Oikein paljon kiitoksia. Atsia kollega Kelly. Kiitos. Kollega Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle tästä ehdotuksesta. Mielestäni on tärkeää, että me kiinnitämme huomiota siihen, miten me voimme nopeuttaa eh, investointeja infrastruktuuriin, koska tiedämme, että eh, tätä mobiilidataa vaaditaan entistä enemmän joka vuosi ja kapasiteetti, mikä meillä nyt on käytettävissämme, ei riitä tulevia palveluja ajatellen. Mutta tällainen one side for all ö, ei toimi, koska me tarvitsemme eri välineitä eri alueilla, jotta voimme rohkaista investointeja. Eli meidän täytyy keskittyä infrastruktuuriin tällä hetkellä. Meidän täytyy todellakin nopeuttaa näitä yhteen liittymiä Euroopassa kaikilla alueilla. No nyt sitten kun puhumme turvallisuudesta, on totta, että kansalaiset tarvitsevat turvallisen ympäristön digitaalisessa – maailmassa, mutta meidän täytyy pitää varamme, että emme ylisääntele tällä alueella, koska Euroopan täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa avoimuuden ja turvallisuuden välille ja myöskin joustavuuden ja sääntelyn välille, koska vapaus ja turvallisuus eivät ole mitenkään ristiriidassa toistensa kanssa, vaan ne voivat tukea samaa tavoitetta, että teollisuuden ja palvelujen digitalisointia voidaan edistää. Eli jos me haluamme kasvua, työpaikkoja Euroopalle, ja myöskin digitaalisen maailman avoimeksi kaikille. Se tarkoittaa sitä, että Euroopan täytyy olla avoin eri bisnesmalleille, joita digitalisointi tuo. Ja täytyy olla kilpailukykyinen ja myöskin edistää vauhdikkaasti kehitystä. Avoin data on antanut mahdollisuuksia uusille bisnesmalleille ja innovaatioille. Tätä pitäisi avata enemmän, jotta saataisiin uusia ajatuksia esille, kun nyt pyrimme rohkaisemaan investointeja nopeiden yhteen, nopeille yhteen liitännöille, niin, ja haluamme saada aikaiseksi turvallisen eh, digitaalisen maailman kaikille, meidän täytyy olla varovaisia, että emme ylisääntele tätä sektoria. Grazie, si sono conclusi così. Kiitos. Ja nyt loppupuheenvuoro. Me loppupuheenvuorona me, meillä on 5-6 minuuttia, koska kaikki ovat noudattaneet tiukasti heille myönnettyjä puheaikoja. Me varmasti vaan saamme nyt täsmällisiä vastauksia. Teillä on runsaasti aikaa nyt vastata kaikkiin kuultuun. Oikein paljon kiitoksia. Aika on kortilla, joten neljään keskeisimpään aiheeseen vastauksena toteaisin tietenkin kiitokset ensinnäkin kaikille osoittamastanne tuesta, varsinkin kollega Castillolle. Kollega Kumpula Natri tämä mielestäni tärkeä kysymys koko parlamentille ja ITRE-valiokunnalle, eli EUn sisäiset soitot ja puhelut. Varapuhemies silloin kun täällä oli, niin sanoi, että komissio on tietoinen siitä, että maakoodin ei pitäisi ratkaista hintatasoa, vaan meidän pitäisi löytää jonkinlainen yhtenäisempi hinnoittelu. Tämä paketti tarkoittaa sitä, että kilpailu hoitaa osittain tämän laskun ja jos näin on, niin silloin meidän ei tarvitse lähteä sääntelyn tielle, mutta paketista löytyy loppuhintakysymys. Sen lopullisen hinnan pitäisi olla yhtenäinen ja se tulee käytännön elämään muuttamaan melko lailla, mutta tietenkin tämä on myöskin poliittisluonteinen asia. Sitten toinen asia. Paljon puhuttiin prioriteeteista, kuten Rode sanoi, pitäisi olla kunnianhimoisempi. Högmark sanoi, että meidän täytyy priorisoida, mutta täältä kuultiin myöskin erinäisiä esimerkkejä, eli investointi on kaiken A ja O, ja sitten kaistat on yhtä lailla tärkeä asia. Jos katsotaan nyt tätä pakettia, niin tähän liittyy ei ainoastaan lainsäädäntö, vaan myöskin toimintaohjelma. Eli jos poi, painostetaan poliittisesti oikeita tahoja oikeaan aikaan, niin silloin aika nopeasti tuloksia saadaan aikaiseksi. Kyse on sellaisista aiheista, joihin ei tarvita lainsäädäntöä laisinkaan, joten jos parlamentti tukee meitä antamaan selkeitä viestejä oikeaan aikaan, niin silloin asia hoituu. Ja sitten kysyttiin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin investointeja jos katsotaan lukuja, niin kyllä tässä nyt kaivataan yksityisen sektorin vahvaa panostusta ja julkisin varoin kollega Keli totesi, että siitä pitäisi korostaa, ja näin teemmekin. Me tarvitsemme seuraavassa MFFssä enemmän varoja digitaaliseen Eurooppaan, mutta me tarvitsemme tällaisen sekoituksen, meidän täytyy varmistaa, että myöskin silloin, kun rahaa tarvitaan, niin yksityiseltä sektorilta rahaa on käytettävissä. Sitten Wi-Fi for EU, olette kiinnostuneita asiasta ja kollega Foro totesi esimerkkinä, mitä pitäisi tehdä. Mielestäni me olemme tässä ihan oikealla jäljellä. Jos tämä toimii käytännössä heti alussa, niin varmaan sitten saadaan enemmän rahaa järjestelmän kehittämiseen. Ja sitten sanottiin, että meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Tietenkin sitä peräänkuulutetaan meilläkin tämän suhteen ja sen suhteen, mitä jäsenvaltiot tekevät. Me haluamme myöskin, että alueet tekevät oikeita ratkaisuja. No, tämä riittäni, jos teille sopii. Kiitos. Arvostimme erittäin suuresti teidän selkeyttänne seuraavalla kerralla varmasti voimme jatkaa aihetta tästä keskustelusta. On ilo nähdä teidät täällä uudestaan pian. Ihan muutama minuutin tauko kokouksessa.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 Seuraava esityslistan kohta on ihan yhtä tärkeä kuin edellinen. On kyse Euroopan teollisuuden digitalisoinnista. Sehän liittyy myös komission tiedotteeseen ja koko digitaalisen pakettiin. En tässä viivittele sen enempää, vaan annan puheenvuoron meidän esittelijämme Bytikoferille ja sen jälkeen käymme keskustelun tästä varsin mielenkiintoisesta aiheesta. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, uskon, että on vaikea korostaa liikaa tämän aiheen merkitystä Euroopan teollisuuden tulevaisuudelle ja etenkin Euroopan valmistusteollisuudelle. Mutta ennen kuin nyt puutun tähän sisältöön, haluaisin mainita muutaman proseduaalisen asian. Suunnitelman mukaan mietintöluonnos toimitetaan käännettäväksi joulukuun alussa. Mietintöluonnoksen käsittely on tarkoitus järjestää tammikuun alkupuolella 12. tammikuuta äänestys tässä valiokunnassa toimitettaisiin maaliskuussa ja sitten äänestys täysistunnossa todennäköisesti huhtikuussa. No, minun tulisi varmastikin mainita, että IMKO-valiokunta ja kulttuurivaliokunta ovat saaneet 53 plus säännön mukaisen statuksen, eli niillä on oikeus olla mukana tässä työskentelyprosessissa. Kuten totesin aluksi, seuraava vaihe valmistusteollisuudessa on kaikkien käsillä. Ja tämä kaikki riippuu siitä, miten me hoidamme siirtymän kohti digitalisoitua teollisuutta. Uskon vahvasti, että Euroopalla on hyvät ennakkoedellytykset, paljon taitoa, mahdollisuuksia, mutta onnistumme tässä kilpajuoksussa johtoasemaan ja hyvässä siirtymässä, jos me pelamme tätä ikään kuin eurooppalaisena pelinä. Te kaikki olette kuulleet komission jäsen Öttingeriä hän on korostanut tätä viestiä ja se täytyy toistaa yhä uudelleen, jos me emme saa aikaiseksi koordinoitua eurooppalaista strategiaa, emme onnistu. Haluaisin myöskin mainita sen, että uskon, että kyseessä on sellainen keskustelu, joka käsittää melko monet politiikan alat. Ensinnäkin se kysymys, että miten me tämän FTI-kysymyksen käsittelemme digitalisoinnin osalta. Se on ollut nyt Saksassa paljonkin esillä, kun yksi robotiikan kruununjalokivistä yritys nimeltä Kuka oli, otettiin Japan, tai japanilainen yritys, osti sen, ja tämä on asia, joka meidän täytyy myöskin ottaa huomioon. Digitalisaatio liittyy teknologiaan, mutta myöskin muuhun. Se on enemmän. Se liittyy siihen, että yhdistetään teknologinen kehitys megatrendeihin, kuten esimerkiksi urbanisaation, globalisaation ja väestörakenteeseen liittyviin kysymyksiin. Olisi hyvä pohja meidän eurooppalaisille ponnisteluillemme, jos onnistuisimme myöskin yhdistämään digitalisaation innovaatiostrategian elementin – myöskin innovaatiostrategian kestävän puolen kanssa. Mainitsen vielä muutaman erityisen asian, en nyt puhu pitkään, mutta meidän täytyy myöskin tarkastella rahoitusta. Meidän täytyy tarkastella erityisemmin myöskin sitä, miten PK-yritykset ovat mukana tässä suhteessa, sillä ajattelen, että me kaikki varmasti helposti pääsemme sopuun siitä, että ilman että PK-yritykset otetaan mukaan aktiivisesti tähän digitalisointistrategiaan, emme saavuta omia tavoitteitamme. Ja meidän tulisi myöskin katsoa, mitä kilpailijamme tekevät tässä mielessä. Voisimme ehkä ottaa hiukan oppiakin sieltä, miten menestyä No, meidän totta kai täytyy katsoa myöskin infrastruktuurien suuntaan. Meidän täytyy tarkastella standardisointia, josta tulee, on tulossa taistelukenttä digitalisoinnissa. Meidän täytyy katsoa koulutusta, inhimillistä pääomaa, taitoja. Ja meidän ei myöskään tulisi unohtaa tarvetta tarkastella siten, miten työntekijöiden suoja ja työntekijöihin liittyvien tietojen suoja käsitellään tässä uudessa kehittyvässä digitalisoituneessa teollisuudessa. Olen jo ottanut yhteyttä varjoesittelijöihin. Toivon, että löydymme paljon yhteistä pohjaa ja odotan erittäin hedelmällistä prosessia. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Oikein paljon kiitoksia edustaja Butikofer. Olen vakuuttunut, että työn tulos tulee olemaan erinomainen. SD-ryhmän puolesta voin todeta, että niin kuin kollega Pytikofer totesi, tilaisuus on mainio ja tämä on ikään kuin vaatimus itsellemme. Myöskin tuotantopuolta mantereellamme on kehitettävä kestävyyden suuntaan, mutta ongelmiakin löytyy, niin kuin itsekin totesitte. Me olemme tietoisia niistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, muun muassa ne, jotka on parlamentit toimittanut, Sopeutumiskyky EU-ssa teknologisen kehityksen tiellä on aika lailla lapsen kengissä. Monista Euroopan unionin maista löytyy innovointia, mutta tilanne poikkeaa maasta toiseen. On olemassa paljon digitalisoituneita PK-yrityksiä, mutta ei kovinkaan laajalti jos halutaan selvittää, kuinka monet yritykset hyödyntävät nettiä kaupallisessa toiminnassa, niin luvut ovat melkoisia. Ongelmia tulee eteen, sillä eri maissa on sopeuduttu tilanteeseen eri tavalla. Eli EU-ssa täytyy huomioida myöskin nämä alue- ja paikallistason seikat ja huomioida tämä tilkkutäkkimäisyys. Kuten sanottu, tilanne on hyvin epätasapainoinen. Meidän täytyy katsoa tätä kansainvälistä kilpailukykyämme ja huomioida uudet tarpeet teknologisten prosessien osalta. meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta näitä teknologioita käytetään laajemmin hyväksi. Sitten infrastruktuuriasia, kuten itse sanoitte, tietotaitoakin on levitettävä kaikkien käyttöön ja tuotantoverkoston verkottumista kaivataan, klustereita, yritysverkostoja, kaiken maailman toimia, joilla lisäarvoa saadaan tuotettua. Suurimmat ongelmat liittyvät juuri tähän. Me tiedämme, että on olemassa tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat toimineet ponnekkaasti. Meillä on teollisuus 4.0 ja horisontti 2020, mutta sitten meillä on olemassa maita, joista ei löydy minkäänlaisia strategioita. Eurooppalainen väliintulo eli digitaaliagenda – on mielestäni mahdollisuus, joka tarjoutuu kaikille jäsenvaltioille ja alueille. Tämä epätasapainotila täytyy kitkeä, sillä se aiheuttaa koko EU-tuotantojärjestelmälle ongelmia. Olen vakuuttunut, kuten kollega Pytikhoferkin totesi, että meidän työllämme tähän voidaan saada uutta pontta, mutta tietenkin meidän täytyy katsoa työulottuvuutta, sillä internet tulee vaikuttamaan aika lailla tuotantoprosessiin. En tässä viittaa ainoastaan tietotaitoon, vaan myöskin siihen, miten työ määritellään. Omassa kotimaassani esimerkiksi tutkimukset ovat osoittaneet, että jotkut ovat ymmärtäneet, mihin suuntaan lähdetään ja tullaan kulkemaan. Eli teollisuuden realiteetteja ja sen suuntausta tullaan muuttamaan. Ja jos me haluamme olla tässä muutoksessa mukana, niin se edellyttää toimia. Eli tämä on ensimmäinen askel, jonka yhdessä ottaamme, mutta se on kyllä tärkeä ensiaskel. Tämän verran omalta osaltani, kuten sanottu, varjoesittelijän ominaisuudessa tulen mielenkiinnolla osallistumaan keskusteluihin esittelyiden kanssa, sillä tässä meidän täytyy toimia edellä kävijänä. Kollega Tosunovski ECRstä. Ää, pieni hetki, anteeksi, anteeksi, kommento takaisin. Kollega De Castillo, valitettavasti en huomannut teidän nimenne. Olkapa hyvä. Thank you, Chair. This is on behalf... Kiitos puheenjohtaja Tämä on kollega Salinin puolesta. Hän on EPPn varjoesittelijä. Nämä ajatukset ovat siis hänet. Yritykset onnistuvat ainoastaan, jos ne saavat digitaalisen talouden potentiaalin käyttöönsä. Meidän tulisi auttaa pk-yrityksiä hyötymään tästä. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja niiden tulisi olla kaikkien yritysten käytössä millä tahansa sektorilla ja missä tahansa ne sijaitsevatkin tarvitsevat sääntelykehykseen, ajantasaisen sääntelykehyksen eikä investointia pitäisi estää. Tarvitaan kansallisia aloitteita tämän hallinnon puitteissa. Ja täytyy myöskin saada lisää investointeja ja vähentää kustannuksia. Ja samalla tavalla myöskin edistää digitaalista innovointia, digitalisointi, niin kuin kollega Bytikofer mainitsi, kun ajatellaan yhteenliitäntöjä, niin sen tulisi toimia. Tämä on tär- turvallisuus on tärkeä aihe. Luottamus digitaalisen palveluihin on äärimmäisen tärkeää, jotta yritykset innovoivat samanaikaisesti kansalaisten ja julkishallinnon tulisi hyötyä tästä. Lainsäädännön täytyy helpottaa, ei estää digitaalista siirtymää ja saada aikaiseksi oikea tasapaino tietojen ja äh, henkilötietojen suojan osalta ja myöskin helpottaa äh, digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaamista. Oikeudenmukainen kilpailu, yhtäläiset mahdollisuudet täytyy ottaa huomioon. Kilpailulainsäädännön tulisi vaikuttaa, vaikuttaa tähän ja saada aikaiseksi oikeudenmukaista kilpailua ja edistää innovointia. Täytyy myöskin edistää tasapainoa infrastruktuurin osalta. Me olemme käyneet keskustelua tästä jo. Ja lopuksi meidän tulisi pohtia myöskin tarvet mutta äh, pohtia sitä, kun ajatellaan työpaikkoja ja niiden muuttumista digitaalisessa maailmassa. Paljon kiitoksia. Tässä oli se, mitä edustaja Salini oli ajatellut. Kiitoksia Pilar. Vielä kerran anteeksi pyyntöni. Luulin, että Salini aikoo puhua ja kun näin, että hän ei ole paikalla, niin unohdin sinun täysin. Kollega Tosenovski, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Toden totta, olemme jo keskustelleetkin ja mielestäni edis esittelijän lähestymistapa on oikein hyvä. Digitalisointi on melko laaja kenttä ja se koskettaa monia muitakin aloja, teollisuutta, yhtä lailla kuin yrityksiä, ei ainoastaan Euroopassa, vaan globaalistikin yritykset ovat tähän liittyen kohdanneet melkoisia haasteita ja muutoksia. Nyt meidän täytyy reagoida oikealla tavalla näihin haasteisiin. Eli kun puhutaan EUn kilpailukyvystä, niin meidän täytyy välttyä epämiellyttäviltä tilanteilta, sillä digitalisointi vaikuttaa monien yritysten taloudelliseen vakauteen. Oikeastaan se vaikuttaa koko maailman vakauteen. Ja olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että yritysten, yritysmaailman pitäisi hyötyä digitalisoitumisesta. Ja tästäpä syystä meidän pitäisi helpottaa heidän elämää. Asioiden internet, 3D, tulostus, massadata, robotiikka, nämä ovat tärkeitä toiminta-alueita. Ehkäpä meidän pitäisi katsoa myöskin, mitä digitalisoituminen on tuonut mukanaan. Miten se on vaikuttanut työmarkkinoihin? Miten se on vaikuttanut koko EU-hun? Nämä voivat olla aika lailla pelottavia lukuja, sillä me tiedämme, että vaikutus tulee olemaan melkoinen. Muutokset tulevat olemaan huomattavia ja olenkin esittelijän kanssa samaa mieltä sen suhteen, että meidän on vain varmistettava, että koulutus ja muut alat linkittyvät toisiinsa, koska muutokset tulevat olemaan perustavaa laatua olevia Myöskin tietotaitovaatimukset, jotka kohdistuvat uuteen sukupolveen, ovat muuttumassa, jotta he ovat valmiina kohtaamaan tulevaisuuden. Näin on tehtävä, jotta digitaalista innovointia voidaan tukea. Eli on tärkeää huomioida tämäkin seikka, varsinkin kun puhutaan keskeisistä hankkeista, kuten horisontti 20-20. Me voimme vaikuttaa näihin prosesseihin. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että oikein paljon kiitoksia arvoisa edustaja ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötämme. Olen vakuuttunut, että tämä viesti, jonka välitämme, vaikuttaa huomattavassa määrin moniin aloihin ja meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voimme osallistua tähän prosessiin. Ja minä todellakin toivon, että me voimme yhdessä tarttua tähän haasteeseen. Kiitoksia. Grazie, gra- Kiitos, kollega Kusenovski. Nyt edustaja Noisen, toivottavasti äänsin, äänsin nimen oikein, nimen Oisen. Ähm, Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Olen pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa. Erityisesti mitä kollega Pitikhofer totesi, meidän ei tulisi aliarvioida tämän hetken tapahtuma, tapahtumia digitalisoitumiseen liittyen. Miten se vaikuttaa koko talouteen, ei ainoastaan teollisuuteen. Nyt elämme muutosten aikaa digitalisoitumisen puolella. Milloin viimeksi käytimme ihan peruspuhelinkirjaa? Eilen kuin varasin hotellia booking.comin kautta ja ajattelin tätä tulevaa keskustelua, niin vielä jonkun aikaa sitten niin oikeastaan piti soittaa hotellit läpi tiedustellakseen, onko huoneita vapaana. Ja elämä on muuttunut. Matka hotellille, taksi voi löytyä Uberin kautta, ei tarvitse odottaa tuntotolkulla tulevaa taksia. Eli nämä ovat vain esimerkkejä siitä, että muutokset ovat vaikuttaneet jokapäiväiseen elämäämme ja tämä muutos ei jätä teollisuutta huomioita. Ja tästä voidaan paljon kyllä hyötyäkin. Kuten täällä sanottiin, asioiden internet, 3D-tulostus, massadata, tekoäly, robotiikka ja kaikki nämä asiat toteutuvat samaan aikaan. Meidän täytyy olla optimistisia asian suhteen, sillä tämä tekee työntekijöiden elämän turvallisemmaksi varsinkin hankalia tehtäviä hoidettaessa, paloja sammutettaessa. Kyllä hyviä tuloksia voidaan odottaa, mutta toisaalta olen myöskin kollegoiden kanssa samaa mieltä sen suhteen, että tulevat uudet työt edellyttävät uudenlaisia taitoja, uudenlaista koulutusta ja meidän on vain varmistettava, että työntekijät voivat tarttua uusiin haasteisiin, varmistettava, että kaikki voivat osallistua uuteen talouteen uusin taidoin. Eli New Skills Agenda on erittäin tärkeässä asemassa tässä suhteessa. Julkisen sektorin tulisi keskittyä ei ainoastaan koulutuspuoleen, vaan myöskin muihin kysymyksiin, Kuten kollegat sanoivat, meidän on varmistettava, että globaalisti teollisuus on kilpailukykyinen, mutta se edellyttää yhteenliittymistä, niin kuin edellisessä keskustelussakin kävi jo ilmi, joten en puhu siitä sen enempää. Yksi asia, joka on jäänyt mainitsematta, on kvanttitietokoneet. 7500 miljoonaa ihmistä on yhteyksissä toisiinsa mutta meillä on 22 miljardia nettiin yhdistynyttä koneetta ja niiden määrä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti. Ja jos potentiaalia halutaan käyttää täysimääräisesti, se edellyttää melkoista prosessointikykyä ja se edellyttää taas kvanttitietokoneita, mutta näin, että puheaikavalo vilkkuu, joten taidanpa päättää puheenvuoroni tähän ja jatkaa sitten seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä viittauksista. Varapuheenjohtaja Kolicek. Protože přicházím z průmyslu, tak... E, Paljon kiitoksia. No minulla on henkilökohtaista kokemusta tämänkaltaisesta teollisuudesta, eli tiedän jotakin automaatiosta ja sääntelystä. Yksi suurimmista haasteista teo, perinteisille teollisuuden aloille on siirtyminen analogisista laitteista digitaalisiin laitteisiin ja sääntelyyn. Kaikkien signaalien digitalisointi, mikä on tärkeää teollisuuden toiminnalle, antaa meille mahdollisuuden keskustella tästä aiheesta, jonka esittelijä meille esitteli. Kun koulutamme ihmisiä analogisista laiteista, niin tämähän on aivan täysin erilaista kuin nyt digitaalisella aikakaudella, mutta me emme ole maininneet sitä linkkiä, joka on julkisen ja paikallishallinnon välillä. Esimerkiksi kuljetuslogistiikasta, tuotannosta ja kaikesta, koska tällä kaikella on vaikutusta verkostojen taajuuteen. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä, näitä liikenneväyliä, ja totta kai hallinnon täytyy saada tätä tietoa, ja jotta tämä onnistuu, me tarvitsemme yhteisiä standardeja, joista meidän täytyy voida sopia Euroopan unionissa – Tämä on äärimmäisen tärkeää, ei ainoastaan teollisuudella vaan myöskin muille sektoreille. Nämä supertasot, esimerkiksi julkinen paikallistaso, niin ilman, että meillä on yhteiset standardit tietojen siirrolle, emme ikinä saa tästä toimivaa. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että miten koulutamme tulevia sukupolvia, mutta meidän ei tulisi myöskään unohtaa tämänhetkisiä työntekijöitä. Olen ollut aktiivinen viimeisen 40 vuoden ajan ja jos haluaisin esimerkiksi taas ryhtyä työskentelemään lasitehtaassa, minun täytyisi oppia hyvin monia uusia taitoja. No, koulutus taustani totta kai auttaisi minua uuden tiedon prosessoimiseksi nopeammin, mutta on erittäin paljon ihmisiä, yli 50-vuotiaita, joilla tämä olisi hankalampaa. Eli siis kun me puhumme Euroopan teollisuuden digitalisoinnista, meidän ei tulisi unohtaa näitä 50 plus ihmisiä. He ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä on erittäin suuri osa työntekijöistämme. Jos epäonnistumme heidän kouluttamisessaan, heidän uudelleenkoulutuksessaan ja auttamisessaan, niin tämä tietysti estää kehittymisen, varsinkin pk-yrityksissä. Kun puhumme digitalisoinnin täytäntöönpanosta, niin se ei olisi riittävän syvällistä, vaan näkisimme ainoastaan tuon prosessin alun ja lopun. Mutta kun ajatellaan niitä hyötyjä, joka tulee tästä koko prosessista, emme niitä hyötyjä näkisi, emme ymmärtäisi niitä. Tästä syystä meidän tulisi unohtaa tätä sosiaalista aspektia. Kiitos. Grazie. La parola ora collega. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tumbolano. Veramente digitalizzazione. Kiitos puheenjohtaja. Tämä digitalisointi, teollisuuden digitalisointi 3G, 4G, kaikki, koko tämä iso digitalisoitumisprosessi on kolmas teollinen vallankumous, aivan varmasti. Usein Italiassa, Euroopassa sanotaan, että tässä on kyse tulevaisuudesta, mutta me tiedämme, että monet maailman, maailman kolkat elävät jo nykyhetkeä tässä digitaalitodellisuudessa. Monet maat etenevät aivan äh, huikealla vauhdilla – mutta minä haluan muistuttaa, että me tarvitsemme uudelle sukupolvelle sopeutettua koulutusta joissakin, joissakin päin maailmaa vielä opetetaan vielä Euklideen aikaista geometriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on suunnattamia kuiluja koulutusten välillä, eri maa, jos ajattelemme maailman eri alueita tänä päivänä. Meillä on tietysti paljon innovaatioita robotiikassa. Meidän tulee kuitenkin pysyä valppaina ja pyrkiä välttämään teknologian synnyttämän työttömyyden, niin sanotun teknologisen työttömyyden. Teknologinen työttömyys on todellisuutta. Mehän tiedämme, että kaikki vallankumoukset ovat synnyttäneet työpaikkoja, mutta robotiikan tuleminen mukaan ei synnytä tarpeeksi uusia työpaikkoja katoavien tilalle. Meidän täytyy uudelleen kouluttaa ihmisiä ja meidän täytyy saada ihmiset koulutettua toisiin ammatteihin, kun he menettävät teknologisen vallankumouksen myötä työpaikkansa. Ei ole kyse vain koulutuksesta, on kyse myös uudelleen sijoittamisesta, hajat sijoittamisesta. Jo, tässä on todella suuret mahdollisuudet uudelleen sijoittamisessa teol, tuotannossa, joka tällä hetkellä sijaitsee muualla kuin Euroopassa. Pitää katsoa mitalin kumpaakin puolta. Jos emme to, toteuta tätä kaikkea hyvässä tahdissa koulutuksen kanssa, niin silloin meiltä kyllä aivovienti lähtee muualle. Tämä on ainakin Italian todellisuutta. Meillä on tutkijoita, jotka ovat lähteet ulkomaille, ovat hyvin tuotteliaita siellä. Heidän oli pakko jättää kotimaansa. Meidän pitää edes, meidän pitää peräänkuuluttaa enemmän robotiikkaa. Se on uusi aikakausi koko ihmiskunnalle. meidän täytyy muistaa, kuinka paljon tehtiin työtä, jotta päätäisiin orjuudesta irti, kuinka paljon se merkitsi uudistuksia. Mutta me emme saa lähteä toistamaan samoja virheitä, mitä on tehty teelleisyydessä. Meidän täytyy muistaa, mitä tämä tarkoittaa. Hardware, software, tuotanto, järjestelmä, mikrokomponentit, kaikki, nämä riittyy. kaikki tämä riippuu tällä hetkellä ulkomaisesta tuotannosta ja valmisteteollisuudesta. Minulla olisi vielä paljon paljon enemmän sanottavaa, mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla. Kiitos edustaja Tampuran. Edustaja Kappel. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tässä yhteydessä saanen todeta, että olen ryhmäni varjoesittelijä tämän tekstin tiimoilta. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä mietintö, eli teollisuuden digitalisoituminen. Aihe on erittäin tärkeä kuten edellinen G20-kokous Hansuussa osoitti. G20 sanoi yhteen ääneen, että jatkossa on tarkasteltava talouden digitalisoitumista ja teollisuuden digitalisoitumista globaalistikin. Nyt tätä asiaa tarkastellaan parlamentissa eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Tämä on tärkeä vaihe, sillä digitalisoituminen teollisuuden saralla on kasvun ja kehityksen moottori, josta ei voida luopua. Mutta ei kyse ole vain ja ainoastaan teollisuuden, vaan PK-yritysten digitalisoitumisesta. Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että sekä teollisuudessa että PK-yrityksissä digitalisoituminen – on johtanut tuotavuuden huomattavaan kasvuun ja parempaan tuottoon. Kollega Roland Berga on tähän liittyen laatinut 4.0 teollisuuskertomuksen ja siinä kerrotaan, että tuottavuus on parantunut 25 prosentilla ja pk-yrityssektorilla huomattavassa määrin enemmän ja koneiden parempaa käyttöastetta käyttäen tätä tuottavuutta voidaan parantaa. Robotteja käytetään yhä enenevässä määrin Euroopassa hyväksi. Olen mukana myöskin robotiikkaa keskustelussa. Meidän tulee huomioida tässäkin tekstissä robotiikkaa ja myöskin se, mitä täällä todettiin, eli sähköisen viestinnän käytännön säännöt ja yhteenliittymät. Jos ongelmia ilmenee, niin silloin se aiheuttaa päänvaivaa myöskin digitalisoitumista puhuttaessa. Sekä infrastruktuuriin että sääntelyyn liittyviä ongelmia saattaa ilmetä. Ja kuten komissio ilmoitti, niin nyt tullaan puuttumaan ongelmiin mahdollisimman pikaisesti sääntelyehdotusten kautta, jotta digitalisointi on kattavaa Ja tässä yhteydessä saanen niin uudemman kerran muistuttaa teitä siitä, että meidän on investoitava infrastruktuurin laajentamiseen, sillä jos digitaali-infrastruktuuri ei ole kattava, niin silloin teollisuuden ja pk-yritysten digitalisoitumista ei voida taata. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että mietinnössä huomioidaan infrastruktuurikysymykset, että myöskin uuden työmaailman haasteet, digitalisoitumisen myötä, varsinkin PK-yrityksissä. Sellainen keskustelu on tarpeen, uudenlaista koulutusta ja koulutusohjelmia tarvitaan, niin kuin kollegat täällä totesivat. Standardisoinnin puolella kaivataan toimia, rahoituksen puolella ja tuki toiminnan puolella ja toivottavasti mietinnössä paneudutaan näihin asioihin riittävän, riittävässä määrin. Kiitoksia. Kiitos. Viimeinen puhuja Edustaja Martina Werner. Herzlichen Dank, Frau. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me täällä valiokunnassa puhumme mielellämme siitä, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. No, 69 prosenttia kaikista työntekijöistä on PK-yritysten palveluksessa. Ja tässä teollisuus 4.0-sahan kyse on arvoketjun verkostoimisesta, eli että isot konsernit verkostoidaan myöskin pienempien yritysten kanssa. PK-yritykset ovat usein haluttomia digitalisoimaan näitä prosesseja, koska tässä on olemassa se vaara, että he sitten eivät pääse mukaan KDF-pankki on antanut tutkia, miten PK-yritykset ovat valmistautuneet tähän digitalisointiin. Tutkimus elokuulta keskittyy saksalaisiin yrityksiin, mutta olen varma, että kollegat muista jäsenvaltioista varmasti tunnistavat nämä ongelmat. Tutkimuksen puitteissa yritysten tuli listata sellaisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat digitaalisen teknologian käyttöönottoa. Vastausluettelo on ikään kuin tehtävä katalogi ei ole riittävästi IT-kompetensseja, tietosuoja, tietoturvallisuus, internet-liitäntöjen nopeus ja mm, varmuus eri standardeista ja myöskin rahoitusongelmat mainittiin. Yritykset epäröivät siis eri syistä, eikä politiikka tähän voi vaikuttaa monissa kohdin myöskin omat kotiläksyt täytyy tehdä, koska kun ajatellaan digitaalis verkosta, verkostoitumista emme voi sitä mitenkään pakottaa, mutta meidän täytyy Euroopan tasolla kuitenkin asettaa sellaiset puitteet, jotka helpottavat teollisuutta tai mahdollistavat lähtemään tälle muutos, tähän muutosprosessiin. Ja tästä syystä on tärkeää, että me keskustelemme tästä mietinnöstä ja jo keskustelusta itsestään voidaan jo antaa impulsseja komission suuntaan, koska me olemme nyt jo muotoilemassa näitä puitteita esimerkiksi televiestintää katsaukseen ja nämä äh, tietoa äh, innovaatiot, äh, mutta myöskin parlamentin aloitteet liittyen robotiikkaan. Huomennahan myöskin äänestetään tästä lausunnosta. Ja tästä jo voidaan nähdä, että teollisuuden digitalisaatio on digitalisaation horisontaalinen aihe ja tästä syystä odotan hyvin laaja-alaista keskustelua ja myöskin tulevaa yhteistyötä. Grazie Martina. Abbiamo du- Kiitos Martina. Komissiolta kaksi puheenvuoroa. Ensinnäkin DG Connect. Herra Lenker, jos äänsin nimen oikein. Thank you, Chair. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Keskustelu on osoittanut, minkä mittakaavan muutoksesta nyt puhutaan teollisuudessa, taloudessa ja yhteiskunnassa digitalisoitumisen myötä. Ja kävi ilmi myöskin, minkälaisia haasteita edessämme on. Ja olemme iloisia, että parlamentti on tarttunut tähän tehtävään. Tämä huhtikuussa esittämämme paketti digitalisoitumiseen liittyen yrittää pureutua oikeastaan kaikkiin niihin asioihin, jotka täällä tulivat mainittua. Olemme samaa mieltä siitä, että haaste on melkoinen, mutta mahdollisuudetkin ovat mainiot. Paketti pitää sisällään viisi osiota, keskeistä osiota. Lähdetäänpäs liikkeelle siitä osiosta, johon tekin viittasitte, eli työntekijöiden tietotaidon muuttaminen, ympäristö, työympäristön muuttaminen, nämä ovat tärkeitä asioita, niihin on tartuttava. Tämä liittyy näihin puheenjohtajakin esittämiin eroavaisuuksiin jäsenvaltioiden välillä ja myöskin alueiden välisiin eroavaisuuksiin, jotka ovat fakta. Ja yhtäältä on olemassa yrityksiä, high-tech-yrityksiä, jotka tietävät, mitä tapahtuu, miten, missä mennään. Ja yritykset pärjäävät, mutta sitten on olemassa myöskin niitä monia monia PK-yrityksiä, non-tech-yrityksiä, jotka pitää saada vielä digitaalisen innovoinnin tielle ja sopeutumaan tähän muutokseen. Mitä tulee tietotaitoon, se liittyy koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen. Tämä on jäsenvaltioiden harteilla oleva asia, mutta me uskomme, että tässä voidaan tehdä unioninlaajuisesti yhteistyötä, jotta voidaan sopeutua työntekijöiden puolelta ja koulutuslaitoksen puolelta tähän digitaaliseen aikakauteen. Ja tästäpä syystä haluammekin muodostaa tällaisen yhteisen koalition kautta EUn koulutus, yritysmaailman edustajat, liittojen edustajat. Meidän täytyy katsoa, miten työntekijöitä pitäisi sopeuttaa uuteen tulevaisuuteen. Ja piakkoin tämä työ alkaa. Tarkoituksena on siis katsoa ihan uudesta näkökulmasta näitä muutostarpeita – tietotaitoon liittyen ja ryhtyä tuumasta toimeen. Mitä tietotaitoon tulee, se on yksi osio, kuten tekstissäkin on luettavissa, mutta me katsomme myöskin tätä luottamuspuolta ja tätä juridista kenttää, jotta ihmiset luottavat tuleviin toimiin. Me korostamme tästä, tässä yhteydessä kahta teollisuudelle tärkeää seikkaa, nimittäin datan käyttömahdollisuudet ja niin kuin täällä jo sanottu, tiedot liikkuvat vapaasti ja nyt kyse on siitä, että miten tietoja voidaan käyttää ja mitä se tarkoittaa teollisuuden näkökulmasta katsottuna. Eli puhutaan nyt anonymista tiedosta, ei henkilötietojen suojasta. Sehän on jo hoidettu direktiivin kautta. Eli miten voimme luottaa siihen, että järjestelmät jo ovat käytössä. Ja sitten luotettavuusjärjestelmä, eli puhutaan autonomisista järjestelmistä ja niiden luotettavuudesta itseohjautuvista autoista, robotiikasta, miten näihin voidaan luottaa. Näihin on paneuduttava näihin kysymyksiin kyllä. Siinäpä pari kolme sääntöä sääntelykenttään liittyvää seikkaa, joita pidämme erittäin tärkeinä, niin kuin tekin täällä olette sanoneet. Ja sitten kolmas osio, joka on yhtä lailla tärkeä, liittyy innovointiin. Miten voimme varmistaa, että innovointi hyödyntää kaikkia teollisuuden aloja kaikkialla EU:ssa? Meidän päällimmäisenä tavoitteena komissiossa on se, että voimme varmistaa sen, että teollisuus, kaikki alat, kaikki yritykset, suuret, pienet, teknisen alan, non-tech-yritykset voivat hyödyntää digitalisointia, parantaa tuotantoaan, parantaa resurssia ja kustannustehokkuuttaan ja sopeutua uusiin digitaalisen muutoksen mukana tuomiin bisnesmalleihin, niin kuin täällä on jo sanottukin. Eli tämä innovointiosio pitää sisällään kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että teknologia on kaikkialla saatavilla, jokaisen yrityksen saatavilla. Ja siksipä ehdotammekin, että investointi ruiskua, jotta jäsenvaltiot ja alueet voivat tehdä töitä asian hyväksi. Horisontti 2020 hankkeesta näitä varoja voitaisiin ohjata alueen paikallistasolle. Voidaan sitä kautta sitten ryhtyä rajat ylittävään yhteistyöhön. Me olemme keskustelleet PK-yritysten edustajien kanssa ja kysyimme, että miksi ette halua lähteä mukaan tähän hankkeeseen. He eivät halua lähteä ostamaan sikaa säkissä, vaan he haluavat kokeilla ensin näitä järjestelmiä ja meidän mielestämme tällainen kokeiluvaihe on tarpeen PK-sektorilla jotta voidaan varmistaa, että he jossain vaiheessa osallistuvat digitalisoitumiseen. Tämä on tämä innovointiblokki ja sitten, niin kuin täällä jo sanottiin, tämä toinen osio. Jos haluamme vaalia johtajuutta, edelläkävijyyttä EU-ssa, niin se, varmist, se edellyttää mahdollisuuksia kehittää parempia tuotteita, parempaa teknologiaa hyväksi käyttäen. Eli meidän täytyy keskittyä tutkimukseen ja kehitykseen ja laaja-alaiseen kokeiluun ja sitä kautta standardisointiin. Standardointi, kuten on sanottu, tärkeä asia. Meidän täytyy panostaa automaailman uuden sukupolven sovelluksiin, G5-verkostoihin, huipputehokaisiin tietokoneisiin. Meillä on olemassa toimintamahdollisuuksia tälläkin saralla. Eli meillä on olemassa tiettyjä prioriteettialueita, mutta nyt meidän täytyy vain EU-tasolla ja kansallisella tasolla yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, että me jatkossakin pysymme kuskin paikalla. Ja sitten viides blokki, tämä digitaalinen teollisuus siihen liittyen – sen varmistaminen, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana aloitteellisina toimijoina. Tällä hetkellä meillä on 11 aloitetta. Me toivoisimme, että teollisuuden digitalisointiin liittyviä aloitteita löytyisi kaikista jäsenvaltioista. Me olemme luoneet tällaisen koordinointikehyksen. Tämän verran on siis nyt tarjolla ja toivottavasti parlamentin mietintö oivalla tavalla täydentää meidän ehdotustamme ja tukee komission valitsemaa lähestymistapaa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt vähän tarkemmin sanottuna. Edust- Seuraavaksi komission edustaja Keiruhana. Pyydän teitä puhumaan aika tiiviisti, koska me olemme jo vähän myöhässä aikataulusta kasvupääosastolta. Myös meillä on myös komission edustaja. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa teollisuuden näkökulmasta, että kyllä Eurooppa on jo johtavassa asemassa eri sektoreilla, autosektorilla, terveydenhuollossa, mutta että pysymme tässä johtoasemassa, meidän täytyy jatkaa innovoinnin ja teollisuuden nykyaikaistamisen parissa. Ja tämä paketti, joka on hyväksytty, on hyvä täydentävä osio tässä pyrkimyksessä. No, mutta kuitenkin tässä lisäarvo liittyy yhteensopivuuteen muihin teknologioihin, esimerkiksi innovatiivisten bisnesmallien käyttöönottoon, ja tämä stimuloi myöskin kansainvälistä kilpailukykyämme. Tämä digitaalinen siirto, niin kuin monet jäsenet täällä ovat maineet, vaikuttaa kaikkiin teollisuuden aloihin, liikenteeseen, pankkeihin, autoihin, terveydenhuoltoon. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä digitaalisen teollisuuden ja valmistavan teollisuuden välillä. Haluaisin tässä sanoa vain muutaman sanan standardisointi asioista, niin nämä mainittiin ja monet mainitsevat nämä standardisointielementit ja kaikki talouden sektorit luottavat näihin digitaalisiin teknologioihin, koska tässä nyt muutoksia tapahtuu nopeasti ja rajat teknologian välillä ja ICT ja perinteisen teollisuuden välillä ovat hämärtyneet. Se, mitä me olemme nyt pyrkineet saavuttamaan tämän tiedon, standardisointitiedon annon kautta, on toimivuus. Haluamme varmistaa, että digitaalinen teknologia ja tulevaisuuden toiminta tapahtuu saumattomasti. Tähän liittyy kaksi pilaria. Viiden teknologian yksityistäminen, nämä ovat kaikkein kiireellisimmät toiminta-alueet, eli 5G, pilvipalvelut, palveluturvallisuus ja tietoteknologia, eli näissä me tarvitsemme kaikkein nopeimmin toimia. Ja toiminta näillä alueilla voi nopeuttaa digitalisointia ja vaikuttaa välittömästi Euroopan kilpailukykyyn esimerkiksi e-health, e-terveydessä, siis älykkäissä liikennejärjestelmissä, älykkäissä kaupungeissa, kotitalouksissa tai se voi edistää myöskin valmistavaa teollisuutta. Ja me myöskin ehdotamme korkean tason prosessia, äh, jossa voimme tarvittaessa äh, sopeuttaa nämä asiat, jos tarvitaan. Ja tässä käytetään Euroopan standardisointijärjestelmän välineitä. Ja otetaan myöskin mukaan eri sidosryhmiä Euroopan standardisointijärjestelmän kautta. Kerromme myöskin parlamentille ja neuvostolle edistyksestämme ja myöskin eri sidosryhmät ja edustajat otetaan mukaan tähän standardisointiprosessiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. Edustaja Butikoffer erittäin nopeasti koska tiedän, että teidän pitää vielä lähteä lentämään tänä päivänä. Kiitoksia kollegoille näistä tiiviistä puheenvuoroista. Odotan yhteistyötä ja haluan kiittää komissiota siitä, että se korosti vielä sitä, painotti sitä, minkä jo tiesimme. Grazie a tutti voi. E lascio la presidenza. Kiitos kaikille tästä keskustelusta. Ja nyt poistun puheenjohtajan paikalta ja kollega Busek voi tulla jatkamaan. Aivan varmasti tekee loistavaa työtä puheenjohtajana. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan eli kohtaan viisi. IMI-yhteisyritys, esimerkki Horti 2020 ohjelman täytäntöön panosta. Me kuulemme alustuksen IMI-yhteisyrityksen toimitusjohtajaa Pierre Mulianta. Saaneen alkuun lausua vielä muutaman sanasen. sen. ITRE on vastuuvaliokunta ja tästäpä syystä meidän täytyy jatkuvasti arvioida ohjelman toteutusta. Onko syntynyt uusia haasteita? Onko tapahtunut lainsäädännöllistä tai budjettimuutostarpeita? Tässäpä suhteessa tämä alustus onkin erittäin tärkeä. IMI on yksi monista PPP-hankkeista – jotka liittyvät 187 artiklaan. IMI 2 luotiin vuonna 2014 viimein lainsäädäntökauden päätteeksi – lukuisten PPP-hankkeiden pohjalta. Arvoisa toimitusjohtaja, voisitteko lyhyesti kertoa meille tästä alustakin. Tämä on maailman suurin lääketieteen PPP-hankkeesta, eli aika lailla uskomaton hanke on kyseessä. Voisitteko antaa meille muutamia lukuja tästä hankkeesta tai meidän hankkeestamme. Tehän olette toimitusjohtajan ominaisuudessa täällä. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja Busek, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta kertoa, mikä on IMI-aloitteen tämänhetkinen tilanne. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentin rooli oli melkoinen, kun imillä lähdettiin perustamaan. Ja olenkin iloinen voidessani kertoa teille tämänhetkistä tilanteesta enemmän. Ihan lyhyesti vain muistuttaisin teitä siitä, että kyse on melko mittavasta aloitteesta. Budjetti on noin 5 miljardia euroa. Komissio ja lääket teollisuuden edustajat ovat tässä mukana. Lääketeollisuus ei tästä tietenkään saa minkäänlaista EU-tason rahoitusta, vaan kumppanit PPP-sektorille saavat tätä tukea käyttöönsä. Mehän tiedämme, että tutkimus- ja kehityskenttä on riskialtista, pitkä pitkään kestävä, kallis ja tieteellinen edistys on kyllä aika lailla ihmeellinen. Kyse vaikuttaa siihen, miten me ymmärrämme näitä tauteja ja miten me kehitämme lääketieteellisissä tutkimusta ja miten voimme varmistaa, että potilaat voivat hyödyntää tätä innovointia tarpeensa mukaan. Tutkimusta on tehty maailmanlaajuisesti eri sairauksien osalta. Erinomaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Riittäviä antibiootteja ei ole vielä löydetty. Diabeettista ei ole vielä kyetty parantamaan tai dementiakaan, joten me tutkimme koko lääketieteen kenttää, testaamme lääkeaineita, testaamme niiden turvallisuutta, kun puhutaan uusista innovoivista tuotteista. Ja toivottavasti voimme sopeuttaa prosesseja siten, että tehokkuus paranee. Kun puhutaan hankkeiden rahoituksesta, niin me olemme luoneet ikään kuin uudenlaisen ekosysteemin, jossa on yksityinen ja julkinen sektori mukana. Noin 9000 tutkijaa ovat tässä mukana, 900 akateemisen maailman ryhmää, 500 teollisuuden ryhmää, yli 200 pk-yritystä, potilasryhmiä. Potilaat ovat erittäin tärkeitä tässä yhteydessä, joten tätä kautta on luotu ikään kuin uusi, hyvin toimiva eurooppalainen ekosysteemi. IMI ykköseen liittyen näette tästä, miten varoja on allokoitu IMI ykkösen aikana ja IMI kakkosen alossa Tässä on monia tautikenttiä huomioitu. Tartuntatautien merkitys on huomattava, varsinkin antibioottiresistenssiin me olemme panoutuneet, koska se on globaali ongelma. Ja lopuksi ehkä vielä lyhyesti muutama esimerkki siitä, mitä me käytännössä teemme. Ensinnäkin antibioottiresistenssi. Siihen panostamme, koska tämä on melkoinen haaste. että olette lukeneet siihen liittyvän uusimman tutkimuksen. Me tutkimuksen eri kentillä paneudumme tähän. Ensinnäkin me pohdimme siten, miten voimme saada uusia lääkeaineita ujutettua tähän bakteeriin, jota vasta taistellaan. Toisaalta taas katsomme sitä, miten annetaan mahdollisuuksia uusien lääkeaineiden pääsylle kliinisen testauksen vaiheeseen, koska tämä vaikuttaa moniin PK-yrityksiin tekninen kehitystyö on aikaa viepä, se vaatii erityistietämystä ja verkostoja, jota ollaan kehittämässä kautta eu meidän toimistamme. Ja lisäksi me yritämme työstää uusia bisnesmalleja rohkaistaaksemme yrityksiä toimimaan tällä saralla. Mutta se, kuten tiedätte, on melkoinen haaste. Ja sitten Alzheimeria, dementia. Minun tuskin tarvitsee kertoa tästä aiheesta sen enempää mutta sen verran voin sanoa, että tämä koskettaa 50 miljoonaa ihmistä, ei ainoastaan ikäihmisiä, mutta ikäihmisten määrä kasvaa suuressa määrin koko ajan ja me tarkastelemme, mikä vaikuttaa dementiaan, me katsomme riskitekijöitä dementiaan liittyen ja yritämme kehittää kliinisiä toimintamalleja, jotta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin dementia iskee kunnolla, niin että voidaan helpottaa ihmisten elämää. Ja myöskin kuvantateknologiaa ja muita tarpeellisia teknisiä kehityskulkuja yritetään tässä ennakoida. Kollegat Marakal ja muut tulevat järjestämään tam- tempauksen Alzheimerin liittyvän hankkeen. Eli aika laajan informaatiopaketin tulette saamaan käyttöön myöskin Alzheimerin liittyen. Ja sitten tällaisia horisontaalisia kysymyksiä käsittelemme, kuten turvallisuus, haittavaikutukset ovat antaneet aihetta tai ovat johtaneet moniin kuoleman tapauksiin ja meidän täytyy paljon aikaisemmassa vaiheessa ymmärtää ja tietää, miten voimme ennakoida, onko tietyillä molekyyleillä ö, tällaisia tappavia vaikutuksia, eli ovatko ne vaarallisia ennen kuin nämä lääkeaineet annetaan ihmisille. Eli me yritämme myöskin lisätä yhteistyötä lääkeainefirmojen kanssa, saada sitä kautta tietokantaa laajennettua, mutta se ei onnistu ilman IMI-kaltaista verkostojärjestelmää, koska IMI antaa mahdollisuuden PPP-alan yhteistyölle. Ja sitä kautta yritetään myöskin tätä myrkyllisyyskysymystä käsitellä ja, ja yritämme myöskin tutkimusvaiheessa vähentää koeeläinten käyttöä. Ja lopuksi vielä muutama sananen siitä, että meillä on joitakin laajoja hankkeita, jotka liittyvät lääkeaineiden varhaisen kehityksen vaiheeseen. Yhteis, yh, yhdisteitä tutkimme, Aikanaan lääketeollisuus ei halunnut kertoa mitään omista yhdisteistään, mutta nyt seitsemän lääkealan yritystä tekee yhteistyötä akateemisen maailman kanssa ja sitä kautta luodaan tällainen tietokanta, joka on varmaankin laadukkain kautta maailman. Monet pk-yritykset voivat tutustua näihin yhdisteisiin ja niihin liittyviin työt tietoihin. Kyse on European Lead Factory-hankkeesta ja se on melkoinen menestystarina. Aiheeseen liittyen on jätetty patenttihakemuksia, suuria julkaisuja on laadittu ja sitä rataa. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan tutkimuksesta, vaan myöskin vaikutus vaikutusten aikaan saamisesta muun muassa sääntelyn puolella ja yrityskentällä monet hankkeemme ovat tällä hetkellä niin sanotussa kvalifikaatiovaiheessa lääkeainevirastossa ja me yritämme varmistaa, että heti alkumetreiltä lähtien kaikki toimijat ovat mukana. Emme keskustele vain ainoastaan säätelijöviranomaisten kanssa ja potilaiden kanssa, vaan monien muidenkin kanssa, joiden avulla voidaan tähän prosessiin saada enemmän virtaviivaisuutta. Kestävyys on melkoinen iskusana tällä hetkellä, eli miten varmistamme sen, että nämä tiedot, joita on kerätty IMIN olemassaolon aikana, koska me tiedämme, että näitä tietoita, eli tätä meidän omaisuutta me täytyy jollakin tavalla vaalia. Me keskitymme myöskin potilaisiin, me yritämme kuulla hankkeidemme aikana myöskin potilasyhdistyksiä, Meillä on olemassa myöskin potilaiden koulutusohjelmia käytössä. Hankkeiden toteutukseen osallistuu myöskin potilaita. Aika on näemmä jo päättynyt, mutta toivoisin, että tutustutte meidän nettisivustoimme. Sieltä löytyy tietoa meidän hankkeistamme. Oikein paljon kiitoksia ja sitten tässä on vielä muutama lukuinen meidän imiimme liittyen. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon toimitusjohtaja Pierre Mölien. Ja seuraavaksi edustaja Grostet haluaisi esittää kysymykseen tai kommentoida. Euh, Kiitos paljon. Minä haluaisin ensiksikin kiittää johtajaa tästä hänen läsnäolostaan ja onnitella häntä tästä loistavasta hienosta työstä, jonka hän on tehnyt IMIN johdossa jo vuodesta 2015 lähtien. Ja vaikka teidän esityksenne oli nyt tänä päivänä lyhyt, se osoittaa hyvin, mihin IMI painottaa kiinnostuksensa. Ei ole helppoa vakuuttaa muita toimijoita. Minä olen ollut esittelijänä, kun IMIä lähdettiin luomaan. Minä olin myös esittelijänä ryhmälleni IMI kakkosessa. Tiedän erittäin hyvin, mitä kritiikkiä tuolloin tulvi. Ja mielestäni ne olivat täysin perusteettomia. Ne osoitettiin silloin niille julkisille yksityisille kumppaneille ja, ja pelättiin tuolloin aina vähän, että tämä julkinen yksinen kumppanuussuhde oli silloin kyseessä. Mielestäni tässä on kyse aivan keskeisestä aloitteesta. Se on vahva signaali, jonka EU antaa lääketieteelliselle uudistamiselle ja että potilaat saavat asianmukaista hoitoa. Tätä aihetta käsiteltiin Envivaliokunnassa tänä aamuna. Miten potilaat pääse, saavat itselleen oikeita lääkkeitä in, innovaation mukaan? Monet kollegat ovat jo sanoneet, kuinka paljon pitää tehdä pedagogista työtä jotta voisimme selittää, kuinka me tuemme lääketieteellistä innovaatiota ja kuinka tärkeää, kuinka keskeistä se on. Hienoa, hienoa työtä IMI on tehnyt. Horisontti 2020 on auttanut siinä myös uudistavilla lääkkeillä on ollut merkittävä vaikutus tässä. Tämä on vahva viesti. Emme kovin usein kuule näin myönteisiä viestejä koskien sitä, mitä EU tekee. Minä voin sanoa, että tänä päivänä meidän pitää nyt osata viestittää tämä, eli me pystymme käyttämään rahavaroja, jotta voimme luoda hyvää synergiaa, joka on välttämätöntä innovaatiolle. Todella IMI on tästä loistava, kaunis esimerkki kaksi tutkimuskohdetta aihetta, jotka te toitte esille, jotka ovat IMI 2 painopistealueessa. Ne kiinnostavat minua aivan erityisesti. Alzheimeria vastaan tehtävä, tautia vastaan tehtävä tutkimus, kaikki mitkä liittyvät neurodegeneratiivisiin tauteihin, kaikki mikä liittyy antibioottiresistensseihin eli antimikrobeihin. Mehän tiedämme, että se on, ne ovat todellinen vaaratekijä tänä päivänä, mutta hyvä, että lääketiede edistyy tässä. Alzheimer ja nämä puhuttiin, mikrobiresistenssi. Voittisitteko antaa niistä vähän enemmän yksityiskohtaista tietoa tuloksista, koska se kiinnostaa minua aivan suunnattomasti, mutta hienoa työtä, bravo. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pohe. Kiitoksia. Oikein hyvää huomenta, arvoisa pääjohtaja ja puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Olen erittäin kiinnostunut IMI-aloitteesta. Myöskin budjettivalvontavaliokunnan jäsenenä olen esittelijä kaikista yhteisyrityksistä vuoden 2015 osalta. Olen myöskin tästä vastuussa ja olen erittäin tyytyväinen tähän. Tarkastelen sitä hyvin myönteisessä mielessä, varsinkin kun puhutaan horisontti 2020 täytäntöönpanosta. Ja tässä myöskin otettiin suosituksemme huomioon, mitä tulee yhteisten projektien johdon virheosuuteen. Ja myöskin saimme tuollaisen vaikutusten arvioinnin. Haluaisin nyt esittää kaksi kysymystä. Mikä on kaikkein suurin lisäarvo näkemyksenne mukaan tällaisten hankkeiden tukemiseksi, joita ei käytetä esimerkiksi kliiniseen tutkimukseen, vaan lääketieteellisen kehityksen koulutukseen tai markkinointihankkeisiin. Mitä mieltä olette tästä? Viimeisten vuosien aikana PK-yritykset olivat enemmän mukana toiminnassa, noin 60 prosenttia vuonna 2015 kaikista edunsaajista. Euroopan parlamentti on erittäin kiinnostunut PK-yritysten mukana olosta toimissanne. Tuo luku ei ole kasvanut, ikävä kyllä. Mitä aiotte tehdä ja mitkä ovat mielestäni kaikkein suurimmat haasteet ja esteet? Seuraavaksi edustaja Moody. Thank you. And... Um, Kiitoksia. Alkuun jatkaisin siitä, mitä täällä jo sanottiin. Eli saavutukset IMIN puolelta ja siitä, mitä ehkä tulevan pitää. Minä uskon, että meillä kaikilla me on vastuumme paremman viestinnän varmistamiseksi, eli kertoa mitä ollaan kehittämässä Alzheimeriin tai diabetekseen ja muihin tauteihin liittyen. Sairauksiin liittyen, joista ihmiset kärsivät ja voisivat hyötyä imin työstä. Täällä viitattiin PPP-kumppanuuteen tällä saralla. Se on mielestäni hyvä. Se ratkaisee sen ongelman, joka vallitsi aikanaan markkinoilla. Tämä on melkoinen lisäarvoa tuova hanke. Kysymykseni kuuluu, että tiedän, että yhdistyneessä kuningaskunnassa alueellani on olemassa yrityks, yliopistoja, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, eri järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ne ovat erittäin tärkeä voimavara, ja toivoisinkin teiltä vastausta siihen liittyen, jos katsotte menneisyyteen, niin mitä tämä meidän tutkimuksemme ja muu toiminta on tuonut lisänä IMILI? Kiitoksia. Eh, Mr. Zori. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Zorinio. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää ja onnitella herra ja hienosta esityksestä. Imi on tehnyt loistavaa työtä, että saamme innovatiivisia lääkkeitä käyttöömme potilaille silloin, kun he tarvitsevat sitä. Teknologian edistys on pystynyt antamaan hyvät vastaukset ja, ja on, hyvä saada, on helppo saada vastauksia, jos on hyviä kumppaneita Mm, edelliset ratkaisut ovat, ovat jo vanhentuneet ja monilla on jo resistenssiä nykylääkkeisiin. Nämä uudet innovatiiviset lääkkeet ovat erittäin tärkeitä, koska tällä tavalla me saadaan ne kansalaisten ulottuville. Kansalaiset tietävät, että varoja käytetään heidän hyväkseen. Minä haluaisin esittää kysymyksen toisesta asiasta minun maassani. Kun puhutaan lääkkeistä, innovatiivisista lääkkeistä, niin aina puhutaan hintojen vaikutuksesta. Mitä se tarkoittaa? Missä määrin nämä innovatiiviset lääkkeet voivat räjäyttää kansallisen lääkejärjestelmän ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaan uudella hinnoittelupolitiikalla? Kuinka niitä on saatavilla? Tulevatko nämä lääkkeet suoraan kansainvälisiin terveysjärjestelmiin mukaan? Eli se tarkoittaa sitä, että monet ihmiset eivät voi yksinkertaisesti ostaa näitä uusia lääkkeitä. Niitä ei ole saatavilla tarjolla kaikille. Miten tämä voi siis vaikuttaa loppuasetukseen, joka liittyy innovatiivisten lääkkeiden saatavuuteen? Kiitos edustaja drobných dotazů. Kiitoksia. Muutama kysymys. Vieraamme kertoi menestystarinoista. Monet pohtivatkin, mitä hyötyä EUsta on. Ja tässä näitä esimerkkejä tuli. Varsinkin näin tärkeällä alalla näitä esimerkkejä löytyy. Alzheimerin taudin osalta tutkimus on aika hankalaa. Tiedän sen hyvin, koska olen osallistunut vaatimattomalla panoksellani tähän toimintaan ja tiedän, että pitkä polku on kuljettavana ja antibioottiresistenssikään ei saada hoidettua kuntoon hirveän nopeasti. Sitten robotiikka. Monet ovat menettäneet työpaikkansa juuri automaation myötä. Ja sitten syöpä aiheena. Syöpälajeja on aika monta. Kohtussyöpään liittyen on olemassa ratkaisumalleja, mutta me tiedämme, että syöpäkenttä on erittäin laaja ja ratkaisumalleja kaivataan. Ja sitten ortopedisia korvaavia tuotteita, kuten polvi tai muit, muita tuotteita on olemassa, joten mitä tähän liittyen voisitte meille vielä kertoa? Kiitos tämän herra pääjohtaja. Niin, kiitos. Aivan erinomaisia nämä kysymykset. Yritän nyt vastata niihin yksittäin. Rova Grostet, kiitoksia paljon tästä puheenvuorostanne. Uskon, Yksi suurimmista asioista, mitä me voimme nyt tehdä, on se, että kutsumme PK-yritykset mukaan pöytään erittäin kokeneiden asiantuntijoiden paneelin kanssa, että voimme kertoa heille, miten, tämä, miten näitä molekyylikysymyksiä edistetään ja miten ei. Ja näillä on erittäin suuri kokemus tästä voivat todellakin opastaa pk-yrityksiä siinä, että mitä tehdä. No sitten toinen asia, joka mainitsisin, että emme tarvitse ainoastaan eurooppalaista verkostoa, vaan globaalia verkostoa. Tämä on yksi hankkeista, missä pyrimme kansainvälistämään erittäin paljon, koska Yhdysvalloissa esimerkiksi tapahtuu hyvin paljon eri tahojen kautta. Meidän täytyy yhdistää pisteet maailmanlaajuisesti tässä kysymyksessä, koska tämä ei ole ainoastaan eurooppalainen, vaan globaali ongelma. Eli tässä nämä kaksi tähän liittyvää asiaa. No sitten Alzheimerista. Kaksi asiaa, jotka mainitsisin, on se, että me teemme paljon työtä pyrkiessämme selvittämään, minkälaisia alatyyppejä Alzheimerilla on, koska kyseessä ei ole ainoastaan yksi tauti, yksi sairaus, vaan tällä on alatyyppejä ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä toimii, sillä nämä myöskin määrittävät ne eri toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia ilman erittäin yhtenäistä potilaskantaa ja toivottavasti voimme puuttua tähän jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin tauti puhkeaa. Pystymme näin sitten tekemään edistystä, samanaikaisesti edistystä tässä. No sitten sosiaalitaloudelliset vaikutukset. Edustaja Pohe ja koulutus kysymys ja kysymys liittyen pk-yrityksiin. Olette oikeassa. Koulutuskysymykset, mikä liittyy tähän innovatiiviseen lääketieteeseen. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysellä ainoastaan sitä, että koulutetaan terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään tämän tilan, vaan meidän täytyy myöskin kouluttaa potilaita sillä potilaan ääni on muuttunut erittäin kuuluvaksi. Yksi hankkeistamme on tällainen, miss, siis meillä on erilaisia tällaisia koulutushankkeita, ja tämä on todellakin ratkaisun tärkeää. No sitten olette oikeastaan PK-yritysten mukaan otto tässä ensimmäisessä vaiheessa oli tärkeä. Ja nyt tässä toisessa vaiheessa se on noin 12 prosenttia. Me olemme erittäin kiinnostuneita siitä, mitä nämä aiheet ovat. Pyrimme ottamaan pk-yrityksiä enemmän mukaan, jotta he ymmärtävät esimerkiksi, millainen on tuo teollisuus- ja tekijänoikeuspuoli. Tämä ei ole niinkään monimutkaista. Monet joskus sitä hiukan pelkäävät ja jotkut pk-yritykset ovat haluttomia johtamaan näitä konsortioita. Eli meidän täytyy nyt eri mekanismien kautta vaikuttaa tähän. Edustaja Moody, kysymyksenne on tietysti äärimmäisen tärkeä meille. Yhdistyneskuningaskunta on ykkös edus, edun saaja, missä me todella arvostamme erittäin paljon sitä, mitä Yhdistyneen kuningaskunnan yliopistot, potilasryhmät, PK-yritykset, siis siellähän on erittäin hyviä potilasryhmiä, hyvin kypsiä sellaisia. Yhdistynyt kuningaskunta on äärimmäisen tärkeä meille ja toivottavasti löydämme tavan pitää kiinni sitä viestimme. Nyt on, että business as usual. Jatketaan samaan tapaan ja edelleenkin tätä voi hakea, mutta homma jatkuu entisen malliin. Kiitokset kysymyksestä. Sitten täällä oli kysymys edustaja Zurinjolta hinnoittelutekijästä. Tämä on tietysti hyvin monimuotoinen ja ristiriitainenkin aihe. Lääkkeiden hinnoittelu, kuten tiedätte, ei ole eurooppalainen asia, vaan jäsenvaltioiden asia. Tässä tapahtuu, tähän liittyen, että ongelma sen, mitä me yritämme tehdä RMin puitteissa, on se, että innovaatioprosessista tulisi tehokkaampia. Me kaikki toivomme, että tämä vaikuttaa siihen, että saadaan huokeampia lääkkeitä. Jos ajatellaan tätä näitä niin kuin, ikään kuin henkilökohtaisia lääkkeitä personalisoituja lääkkeitä, niin tässä me kyllä kykenemme samanaikaiseksi kohdennet, kohdennetumpaa hoitoa näille potilaille. Ja tämä ei toimi, jos järjestelmät eivät voi hankkia näitä lääkkeitä. Eli meidän tehtävämme on varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan tämän prosessin tehokkuuteen, koska se on tällä hetkellä hyvin tehoton eri syistä johtuen. Ja sitten lopuksi meillä oli koko joukko kysymyksiä. Niin totta kai me teemme työtä syövän osalta, mutta tarkoituksena on kasvattaa tätä. Olemme kehittäneet strategisen hallinnointiryhmän RMin puitteissa. Se keskittyy ainoastaan syöpään se on uusi ja se johtuu siitä, että yritykset näkevät nyt suurta hyötyä siinä, että ne tekevät yhteistyötä tämän sairauden osalta. Me olemme erittäin kiinnostuneita robotiikasta. Yksi hankkeista, josta kerroin teille, on kehittänyt Alankomaissa erittäin nykyaikaisen robotiikan rakenteen, johon on erittäin paljon investoitu, ja se on kasvattanut työllisyyttä. Se on tuonut alueelle erittäin korkeatasoisia työpaikkoja, siis Alankomaihin. No, tämä ortopedinen korva, korva, korvattavuus, no me emme niinkään ole keskittyneet tähän, mutta nämä eri terapiat varmasti ovat erittäin hyödyllisiä, kun ajatellaan näitä harvinaisia syöpämuitoja ja näitä myöskin sovelletaan moniin muihin sairauksiin. Toivottavasti nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Olen melko varma tästä. Tärkein kysymys oli se, että miten tässä vastataan julkiseen näkemykseen. Haluamme tietää tarkkaan sen, miksi eri yhteisyritykset ovat niin tärkeitä, koska ne käyttävät hoidosta 20, 20 rahoitusta. No siihen me kyllä paneudumme. Tämä täydentävyys on ajatuksena. Mitä IMI tuo mukanaan? Mitä ei olisi tapahtunut, jos IMI ei olisi ollut mukana? Onko mahdollista hoitaa tämä tyyppisesti, tai tyypillisellä tavallisella yhteistyötavalla. Tämä oli siis meidän kaikkien tärkein kysymys, eli se, että saadaan tarkkaan tietoa, miten meidän pitäisi kansalaisille kertoa, että kyseessä on hieno alo- aloite. Me uskomme siihen. No, I know. I know. So there... Tiedän niin kolme seikkaa tähän liittyen. Ensinnäkin kyse on aloitteesta, joka ensi kertaa antaa mahdollisuuden teollisuuden, toimijoiden yhteistyölle. Kyse on kilpailutuista markkinoista ja nyt 7, 8, 9 yritystä lyövät hyntyyt yhteen ja yrittävät tehdä jotain yhdessä. He puuttuvat haasteisiin ja niihin haasteisiin on puututtava yhdessä. Yksin se ei onnistu. Tarvitaan akateemisen maailman asiantuntijuutta, pk-yritysten asiantuntijuutta, jotta näihin suuriin haasteisiin voidaan puuttua. Ja kolmanneksi tämä ainutlaatuinen asia on se, että meillä on kerrannaisvaikutuksia. Mittakaava etu on huomattava, koska meillä on olemassa komissio, yritykset tässä mukana. Yhdysvalloissa ja Aasiassa kyllä meitä kadehditaan siitä, minkälaisia kerrannaisvaikutuksia IMIN kautta voidaan saada aikaiseksi. Kiitoksia. Uskonpa, että me olemme nyt tyytyväisiä. Voimme mennä kansalaisten pakeille ja käydä keskustelua näistä hankkeista ja myöskin muista yhteisyrityshankkeista, koska ne toimivat samalla tavoin. Kiitoksia oikein paljon. Um, dear friends, let us... Hyvät ystävät, sitten siirrymme viimeisen kohtaan esityslistallamme tämän aamupäivän osalta totta kai kohta kuusi. Palautteet käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Meillä on yksi tärkeä trilogi. Tämä liittyy energiatehokkuusmerkintöihin. Äärimmäisen tärkeä asia. Eikä se ole niin helppo kuin ehkä oletimme. On tärkeää kuulla nyt esittelijää, edustaja Tarjo Tamburanoa EFDDstä. Olkaa hyvä. Sì, brevemente il trilogo riguarda il... Tämä trilogi kolmikantan neuvottelu käsittelee asetusta. Siinä tarkistetaan merkintäkriteerejä ja se käsittää monia tuotteita, pesukoneita, jääkaapeja, mutta siinä voi olla myös lämpökattiloita, erilaisia lämmityslaitteita ja myös ammatilliseen käyttöön tarkoitettuja isompia laitteistoja koneita. Te varmasti muistatte, että täysistunnossa hyväksyimme parlamentin kannan hyvin ö, mukavalla enemmistöllä. Kolmikantaneuvottelut jatkuvat. ja Toivottavasti kolmen, kuukauden, kolmen kokouksen jälkeen päästään sopuun, mutta näin ei ihan käynyt näin alun perin toivottiin. Joitakin ongelmia on esiintynyt joidenkin artiklojen kohdalla ja toimielin, toimielin toimivaltuuksien kohdalla. Nimenomaan kun on kyse delegoiduista säädöksistä, muun muassa viime vuonna joulukuussa neuvosto hyväksyi oman kantansa tähän asiakirjaan. Ja, ja jätti sivuun kaikki toimeenpanevat säädökset. Sen jälkeen, kun oli käy, käytiin läpi kaikki delegoidut säädökset, päästiin toimielinten väliseen sopimukseen viime kevättalvella. Ja sitä tulkittiin nyt vähän eri tavalla kolmessa eli toimielimessä. Mikä olisi sitä seuraavat menettelyt? Haluttiin parempaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä neuvosto pitäytyy kiinni toimeenpanosäädöksissä ja parlamentti ei liiku senttiäkään omista kannanotoista suhdessa delegoidun säädöksiin. Jos olemme yhtä mieltä neuvoston kanssa, niin kyllä se voisi olla hyvä asia. Mutta tämä kaikki siis tavallaan niin kuin asiakirjan ulkopuolella. Tämä ongelma voi syntyä uudestaan joka kerta kun meillä on käsiteltävänä lainsäädäntöteksti. No sitten itse asiakirjasta se on hyvin, hyvin, hyvin tekninen. En paneudu tässä kaikkiin sen eri artikloihin, mutta voitaisiin nähdä mahdollisuus sopimukseen. Maakinkiset paikat ovat todella etiketöintimerkintä ja niiden porrastaminen ja kaiken tämän yhteen niveltäminen. Mitä tulee tietopankkiin, olemme pääsemässä siitä sopuun. On myös muitakin kysymyksiä. Markkinaviranomaiset, kuluttajan suojelu, korvausmenettelyt, kaikki näit, kaikkia näitä kohtia pitää käsitellä. Ensimmäinen lainsäädäntöteksti Volkswagen-skandaalin jälkeen ja se osoittaa, että joitakin sääntöjä EU-ssa ei oltu sopeutettu nykypäivään. Tässä näin lyhyesti. Jos teillä on kysymyksiä, niin olen käytettävissä. Meillä on ollut... Tämä on erittäin tärkeää, kun ajattelemme, missä vaiheessa neuvottelut tällä hetkellä ovat. Paljon kiitoksia esittelijälle. Kiitos Dario Tamburano Neuvottelut eivät ole olleet helpot. Emme ole päässeet päätökseen kolmen kierroksen aikana, niin kuin herra Tamburano totesi. Onko kysymyksiä huomautettavaa esittelijällemme? No, omasta näkökulmastani, jos nyt saan tässä yhden asian ottaa esille, on erittäin tärkeää saavuttaa yhteinen kanta Euroopan parlamentissa. No miksi? Koska totta kai mandaatti, josta äänestimme täysistunnossa, sitä on hiukan muutettava neuvotteluissa, niin kuin tiedätte. Emme voi saavuttaa noudattaa sitä, mitä me ehdotimme täysistunnossa tai valiokunnassamme, se on selvää. Joten olisi hienoa, jos ennen kuin tämä teknisen tason kokous pidetään perjantaina, varjoesittelijämme ja esittelijä voisivat tavata ja pohtia, mikä on mahdollista meidän näkökulmastamme. sillä neuvosto ehdottaa tiettyjä ratkaisuja ja nyt pitäisi olla selvä, selvillä siitä, että ö, olemmeko valmiita sopimaan. Totta kai meidän pitää omaa kantaamme puolustaa, se on selvää ja kaikki tietävät sen. Ja esittelijämme ja varjoesittelijämme ovat pyrkineet tähän. Eli tästä näkökulmasta ei nyt ole ongelmaa, mutta vahva yhteinen kanta tästä aiheesta on tarpeen. Ja Totta kai on toinen asia. Me puolustamme yhdessä. Minäkin puolustan tätä näkemystä, että delegoitu säädös on tarpeen tässä tapauksessa, ei täytäntöönpano sellainen, koska se on myöskin aikaisemmassa asetuksessa ja sitä odotettiin myöskin viimeisimmän komission ja neuvoston kanssa saamastamme sopimuksesta paremmasta lain säätämisestä, joten tähän suuntaan pitäisi mennä. Delegoitu säädös, ei täytäntöönpanosäädös, niin kuin neuvoston puolella on toivottu ja ehdotettu. Jos muita kysymyksiä ei ole ja kaikki on enemmän tai vähemmän päivän selvää teille. Päätän aamupäivän kokouksemme. No, en aamupäivällä kylläkään, vaan iltapäivällä. Onko? Kaikki on nyt selvää. Kiitoksia oikein paljon. Tapaamme kello 15. Mutta kaiken tärkein tieto teille. Huomisaamuna kello yhdeksän äänestykset. Äänestetään kolme tuntia, niin kuin sihteeristö tässä on ennustanut yhdessä tauon kanssa keskellä. Se kestää kolme ja puoli tuntia. Me teemme todella kovasti työtä ITRE-valiokunnassa, että meillä on niin paljon äänestettävää. Aivan loistava valiokunta. Joten kello 15 ja ja sitten huomenna iltapäivällä yhteinen kokous kulttuurivaliokunnan kanssa, hyvin tärkeä. Luova teollisuus on aiheena, melko uusi ajatus, joka kehitettiin meidän valiokunnassamme. Toivotan teidät tervetulleeksi. Päätämme huomenna kello 18.30. Emme tänään, siis huomenna 18.30. Kaikki ovat läsnä, minä ainakin. Paljon kiitoksia. Nähdään kello 15. What